So, ladies, uh... No niin, hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, pyytäisin teitä nyt asettautumaan paikoillenne. En todellakaan odottanut saada tilaisuutta johtaa puhetta Euroopan parlamentin tärkeimmässä valiokunnassa, eli ulkoasiainvaliokunnassa. Tässä käytiin lyhyt keskustelu tästä. Elman Brock tulee 10 minuutin kuluttua ja ehdotin että puhemies Pusek olisi johtanut puhetta, koska hän on pari-kolme päivää minua vanhempi. Mutta Giulio sitten sanoi, että minä olen Euroopan parlamentin virkaiältään vanhin jäsen, parahin Sersi, ja tietenkin näytän paljon sinua vanhemmalta myös fyysiseltä iältäni, joten nyt äh, minulla on suuri ilo ja kunnia saada toivottaa teidät kaikki tervetulleeksi. Ja minulle on suuri ilo saada toivottaa tervetulleeksi Jordanian ulkoministeri herra Nasser Judeh. Äh, hän on Jordanian kuningaskunnan edustaja, ulkoministeri. Tervetuloa. Me olemme erittäin iloisia, että myös suurlähettiläs on paikalla. Arvostamme kovasti suurlähettilään työtä ja olemme hyvin, hyvin iloisia siitä, että hänen majesteettinsa kuningas tulee pian Euroopan parlamentin vieraaksi. Hyvät naiset ja herrat, parhaat kollegat, minä en tässä nyt puhu liian pitkään, vaikka niin olisin mielelläni tehnytkin, kun nyt pääsin tätä puhetta täällä johtamaan. Välittömästi puheenjohtaja Brokin saavuttua minä lähden, ja tämä taitaa olla viimeinen kerta koskaan, kun tätä valiokuntaa minulla on ilo johtaa. Ulkoministeri, Olkaa hyvä. Nyt saatte puheenvuoron täällä Euroopan parlamentin ulkoiseen valiokunnassa. Olkaa hyvä. Thank you very much, um, Chairman Pöttering, and, um, and we will refer to you as chairman. Kiitoksia. Voimme toki puhutella teitä jatkossakin puheenjohtajana. Meillä on 10 äh, minuuttia aikaa ennen kuin puheenjohtaja Brock tulee, eli kaikki tärkeää saadaan hoidetuksi ja sitten voimme vastailla vain kysymyksiin. No, on sanottava, että minulla on kunnia ja nöyränä olen tämän arvovaltaisen valiokunnan vierana. Tälläkin kertaa viimeksi hän olin täällä kaksi vuotta sitten. Silloin minulla oli kunnia käyttää puheenvuoro ja kuunnella puheenvuoroja, vastata myös kysymyksiin parhaan kykyni mukaan. Te molemmat näytätte kyllä varsin nuorilta ja hyvin voivilta. Teidän kokemuksen ja viisautenne on sellainen, johon me voimme luottaa suhteissamme Eurooppaan. Ja totta kai näinä aikoina meillä on paljon haasteita edessämme. Viisaus on arvokas voimavara. Minulla on kunnia istua tässä teidän vasemmalla puolellanne tänään. Kun olin täällä viime, viime, kertaa, äh, äh, viime kerralla kaksi vuotta sitten, niin kun ajattelemme Euroopan ja Jordanian välisiä suhteita, niin tässä on tällä välin tapahtunut merkittäviä tapahtumia. Jordania on saanut tehostetun aseman puolitoista vuotta sitten Euroopassa. Ja tästä me tietysti olemme hyvin ylpeitä. Se heijastaa niitä erinomaisia suhteita, jotka meillä on Euroopan kanssa – ja se osoittaa myös sitä sitoutumista, joka Jordaniassa on tehty. Olemme sitoutuneita jatkamaan sillä tiellä, että jatkossakin vahvistamme suhteitamme Eurooppaan. Ja kolmas tapahtuma tapahtui muutama viikko sitten, hieman allekin, kun oli työryhmän kokous. Varmasti monet jordanialaiset muistavat tulevina vuosina pitkään tämän tapahtuman, koska nimenomaan Abdullah toinen kuningas myös tuki tätä, tätä tapahtumaa. Hän on sosiaalisten, taloudellisten uudistusten johtohahmo maassamme ja varmasti Euroopan mukanaolo kautta linjan niin, että eh, eri tahot, toimielimet, investointipankki, Euroopan parlamentin valiokunnat ja jäsenet, kansalaisyhteiskunta, poliittiset puolueet, tiedotusvälineet, kaikki olivat paikalla ja tämä todellakin oli hieno tapaaminen. Silloin kaikki saivat tilaisuuden tavata myös jordanialaisia kumppaneitaan, vastapuolia, liikeyhteisöä, toimitusjohtajia oli monista yrityksistä paikalla. Niin ikään oli mahdollisuus tavata hallitusten virkamiehiä, tavallisia kansalaisia Jordaniasta. Ja huipputapahtuma oli tietysti kuninkaan isännöimä lounas. Tämän työryhmän jälkeiset johtopäätökset olivat osoitus siitä, että meillä on hyvin vakaat suhteet Euroopan ja Jordanian välillä. Ja tämä osoittaa myös sitä, että Eurooppa uskoo kuninkaamme Jordaniaan. Eurooppa uskoo siihen, että kehitysprosessi jatkuu kuninkaan johdolla jatkossakin. Tämä aluehan muuten on niin kovin volatiili. Tämä on luonut luottamusta Jordaniaan näinä aikoina, kun teemme näitä poliittisia, sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja taloudellisia uudistuksia. Me vietämme kymmenettä vuosipäivää assosiaatio sopimuksen solmimisen tiimoilta EUn ja Jordanian välillä. Paljon on tapahtunut kymmenen vuoden aikana. On käynnistetty aloitteita, hankkeita, on toteutettu ja todellakin puhumme menestystarinasta. Olemme hyvin ylpeitä suhteistamme Euroopan unionin kanssa. Olemme hyvin sitoutuneita käyttämään kaikkia mahdollisia välineitä, jotta tämä suhde vahvistuu. Sanomme aina, että Euroopan kanssa Kyse ei ole pelkästään ystävyydestä, vaan kyllä tämä on todellista kumppanuutta. Kumppanuutta niin, että voimme osoittaa esimerkkiä siitä, kuinka meidän alueeltamme tulema maa ja malli voi toimia niin, että saamme paremman tulevaisuuden meille kaikille, saamme vahvemman suhteen Euroopan kanssa. Olen ylpeä ja minulla on kunnia saada vastaanottaa myös Lady Ashton Jordaniaan. Tämäkin osoittaa ystävyydestämme. Ja olin erityisen tyytyväinen Venadino Leonin tekemään työhön ja kaikkien ystäviemme tekemään työhön Euroopan unionissa, parlamentissa ja komissiossa. Olemme saaneet tukea poliittiselle prosessille ja samanaikaisesti myös tukea niiden taloudellisten haasteiden kohtaamiseen, jotka meillä on edessämme. On tuettu hankkeita ja pk-yrityksiä näiden hankkeiden kautta. Ja se tapa, jolla me olemme hyvin kattavasti perehtyneet esimerkiksi liikenne- ja vesiinfrastruktuureihin, tämä ei palvele pelkästään Jordanian etuja, vaan koko alueen ja Meillä on kattava lähestymistapa Euroopassa äh, lähestyä meidän asioitamme Jordaniassa. Me keskustelimme saavutuksistamme ja niistä haasteita, haasteista, jotka meillä on tulossa seuraavassa vaiheessa, mutta joka tapauksessa kuulimme hyvin selkeän eurooppalaisen viestin Jordanialle ja koko alueelle ja kaikille maille alueellamme. Haluan todellakin kiittää vilpittömästi tästä kumppanuudesta ja ystävyydestä. Haluan kiittää myös kaikkia täällä Brysselissä. Me arvostamme teidän sitoumustamme tähän syvään ja laajenevaan vapakauppasopimukseen EUn ja Euroopan välillä. Ja me olemme tyytyväisiä siitä, että neuvottelut asiasta alkavat ensi kuussa. Hyvät naiset ja herrat, en halua pitkästyttää teitä asioilla, jotka jo kaikki tiedätte. Niin kuin puheenjohtaja sanoi, niin tämä valiokunta on yksi arvovaltaisimmista maailmassa, Euroopan parlamentin ulkoisen valiokunta. Voin vakuuttaa teille, että puhun varmasti itseni viisaammalle taholle, ja joka tapauksessa taholle, joka on kovin hyvin perillä asioista. E, talousfoorumin tiimoilta meillä oli kokous vuonna 2011 ja siellä käsiteltiin geostrategisia skenaarioita tälle vuodelle. Minun oma puheenvuoroni, siellähän siis oli myös televisiokamerat paikalla ja suora lähetys tästä tapahtumasta välitettiin. Ja omassa puheenvuorossani totesin, että on aivan naurettavaa, että puhumme geostrategisista skenaarioista vuodelle 2012. Jos me kaikki olisimme 2010 lokakuussa istuneet samassa paikassa, niin emme olisi osanneet kuvitellakaan, mitä 2011 tapahtuu. Eli tämän päivän realiteeteista toki voimme puhua pikemminkin kuin ennustella tulevaa, koska todennäköisesti se menee pieleen joka tapauksessa. 2000 puhumme Pohjois-Afrikan yhteydessä kovin myrskyisistä ajoista. Puhutaan arabikevästä ja henkilökohtaisesti mieluummin viittaan siihen, mitä me koimme vuonna 2011, oli arabi, arabi herääminen oikeastaan. Ei ensimmäistä kertaa, mutta kyseessä oli ensimmäinen herääminen kansalaisten näkökulmasta. 70 prosenttia väestöstä on alle kolmikymppisiä, eli puhumme pääos, pääasiassa nuorista ihmisistä. Tämä oli siis nuorisoliike eh, suurimmaksi osakseen. Kysehän on siitä, että pyritään oikeuteen, arvokkuuteen, mahdollisuuksiin, kykyyn osallistua tulevaisuuden muotoiluihin, muodostamiseen niin, että ihmiset voisivat itse hallita itseään. Tämä on luonnollisesti perusoikeus, poliittinen oikeus. Kun niin pitkään tämä oikeus on ollut poissa, niin ihmiset ovat halunneet, että heidän häältään kuullaan. Loppujen lopuksi Lähi-idän ja Pohjois-Afrikan johtajat, minä, minulla on tapana puhua aina suoraan johtajat meidän maailman kolkallamme omaavat oikeastaan kolme vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että tiedetään, että muutos on tulossa. Ja se on väistämätöntä. Lähteekö sitten muutoksen mukaan ja sopeutuu pikkuhiljaa institutionaalisesti ja myös ottaen huomioon ympäristön vai vastustaako muutosta ja sitten kärsii seuraamuksesta. Näin olemme ko- kokeneet tämän vaihtoehdon seuraukset monissa maissa. Vai lähteekö ennakoimaan ja johtamaan tätä muutosta? Kuninkaamme pystyi ennakoimaan tätä muutosta. Hänen uudistusohjelmansa alkoi vuosia ennen arabikevään alkua ja arabian nousu. Nämä ovat faktoja. Nämä eivät ole mitään kliseitä, eivätkä toiveajattelua Nämä ovat faktoja todellakin. Thank you very much. Excellency. Thank you very much, sir, Mr. Cotten. May I continue, sir? Voinko jatkaa, puheenjohtaja? Where was I? Missä olinkaan? Niin, nämä ovat faktoja, joista olemme kovin ylpeitä se, että Jordaniassa, aivan niin kuin Cathy Ashton mainitsi, muutos tapahtui ilman kaaosta. Poliittiset uudistukset tehtiin ennakoiden. Me olemme poliittisessa, yhteiskunnallisessa, taloudellisessa uudistuksessa lähteneet liikkeelle jo vuosia sitten. Majesteettimme totesi, että tässä on otettu joskus aina kaksi askelta eteenpäin ja yksi askel taas taaksepäin Joskus todellisuus karkaa käsistä, mutta joka tapauksessa muutosprosessi on käynnistetty ja se on kiistämätöntä. Jordania on Lähi-idän keskustassa. Usein meihin on viitattu ikään kuin reuna-alueena, mutta enää näin ei ole. Kun ajattelemme sitä, miten mahdollisuuksia hyödynnetään alueellamme, niin voimme todeta, että maamme todellakin on risteyksessä Lähi-idässä sekä idän ja etelän välillä, idän ja lännen välillä että pohjois- ja etelän välillä. Ihmiset joskus kysyvät, että miksi pitää olla tällainen lähestymistapa, etenemistapa kaksi askelta eteen yksi taakse. Jos ovi on avattu poliittisessa uudistuksessa, niin joskus alueen politiikka tavallaan johtaa eikä niinkään se, että minkälaista politiikkaa halua, halua, haluttaisiin ajaa. Välimatkat ovat kuitenkin kovin pieniä. 2003 Irakin sota, 2006 Libanon, Gaza. Joskus huomio harhautuu ja sitten resursseja menee sellaisiin tapahtumiin, jotka, jotka tapahtuvat hallitsemattomasti, vaikka sitä itse haluaisi. Tietysti täytyy muistaa, että pitäisi olla neuvotteluprosessi, joka todella johtaisi tulokseen. Kun tällaista ei ole ollut, niin totta kai sekin vaikuttaa poliittisten uudistusten vauhtiin ja tahtiin myös meidän maassamme. Talousuudistusten saralla muistutamme maailmalle siitä, että Jordania, Jordanialla on oma osuutensa taloushaasteista e- edessä. Meillä on vaikeuksia taloudellisesti aivan riittävästi, mutta täytyy muistaa, että Jordania tuo maahan 96 prosenttia energiastaan. Viime vuonna 2011 meillä oli edessämme kaksi aika vaikeaa seikkaa. Ensinnäkin öljyn hinta oli noussut 50 dollarilla barrelilta vuosien 2010-2011 välillä. Ja tämähän tietysti vaikuttaa niin, että 25 miljardia lisäpainetta kohdistuu budjettiin. Me kaikki osaamme matematiikkaa ja tiedämme, että tämä on Jordanian kaltaiselle maalle hyvin vaikea tilanne. Toinen hyvin vaikea realiteetti on se, että Egyptin kaasutoimitukset Jordanian loppuivat. Putki räjäytettiin 12 kertaa vuonna 2011 ja joka kerta jakelu keskeytyi kahdeksi kolmeksi viikoksi, jopa kuukaudeksi. Ja tietysti jokainen keskeytys on lisätaakka taloudellemme. 5 miljoonaa dollaria joka päivä. Voimme laskea tästäkin, mikä on lopputulos. Talousuudistuksia, suunnitelmia tehdään näissä oloissa hyvin sitoutuneesti mutta luonnollisesti niin, että otetaan huomioon se, mitä tapahtuu paikan päällä. Muutosprosessi kuitenkin lähi ja Pohjois-Afrikassa voidaan määritellä joko kehitykseksi tai vallankumoukselliseksi. Onko se vallankumouksellista, nopea vallankumous, joka sitten päättyy valtakoneiston muuttamiseen, mutta joka on kuitenkin rajallinen. Näinhän kävi Egyptissä ja Tunisiassa – ja sitten pitkittynyt väkivalta, joka johtaa mellakointiin, tapahtumiin äh, rohjuuritasolla, joka edelleenkin jatkuu. Ja näin on käynyt Libyassa, Jemenissä ja niin kuin sanoin, Syyriassa edelleenkin tilanne jatkuu. Sitten on tämä kehityksellinen, evolutiivinen kehityskulku. Kuninkaamme uskoo nuorten mahdollisuuksiin, nuorten potentiaaliin niin, että Jordania katsoo eteenpäin ja teemme kaikkemme, jotta nuoret voimaannutetaan ja he voivat olla mukana muodostamassa tulevaisuuttamme yhdessä. Vuonna 2011 majesteetti on katsonut arabikevään tapahtumia ja on todennut, että tämä on meidän mahdollisuutemme käyttää tilanne hyväksi myönteisellä tavalla niin, että voimme jouduttaa uudistusprosessia. Totta kai tässä taas kaksi askelta eteenpäin otetaan ja yksi askel taaksepäin. Edelleenkin joudumme huomioimaan realiteetit. Joskus tapahtumat vyöryvät ylitsemme, emmekä voi niihin vaikuttaa, mutta uudistuksia on nopeutettava ja toiminnan ruohonjuuritasolla on oltava konkreettista ja tuntuvaa. Meillä on kaksi pää tehtävää, ja näin oli jo vuonna 2011. Meillä on päivitettävänä vaalilainsäädäntö, ja toisaalta on saatava poliittisia puolueita säätelevä laki, joka on ajanmukainen. Ei tämä ole mikään loputon ja avoin prosessi, vaan on todettu, että tavoitteena on se, että saadaan hallitus joka on valittu parlamentin kautta, hallitus, joka edustaa enemmistöä, enemmistö osaa parlamentista. Meidän on päästävä nykyaikaiseen toimivaan vaalilainsäädäntöön ja meidän on saattava myös lainsäädäntö, joka säätelee poliittisia puolueita asianmukaisesti. Monet teistä tietävät, että Jordaniassa meillä on poliittisia puolueita. Niitä on ollut siellä vuosikymmeniä. Ja monet niin ikään tietävät, että Useat niistä ovat hyvin järjestäytyneitä ohjelmineen ja niin edelleen. Ne ovat puolueita, jotka edustavat tiettyjä henkilöitä, yksilöitä tai sitten tiettyjä poliittisia tahoja. Mutta lainsäädännön tarkoitus on luoda poliittisten puolueiden kulttuuria, joka rohkaisisi nuoria ja poliittisia puolueita toimimaan aktiivisesti puoluepolitiikassa. Ja näin puolueisiin saataisiin, puolueet saataisiin valittuiksi parlamenttiin, jotta sitten siellä olisi edustajia, jotka edustaisivat nimenomaan tätä puoluepoliittista ajattelua, eikä pelkästään eh, itse itseään. Tähän työhön annettiin kolme kuukautta aikaa, ja sitten oppositio totesi, että meidän täytyy vielä korjata näitä eh, artikloja vuoden 1952 perustuslaissa – kuningas oli oikeastaan edellä tässä ajattelussa ja ennakoi kehitystä. Hän totesi, että en halua pelkästään näitä 29 pykälää uusia, vaan pannaan uusiksi koko perustuslaki. Hän perusti kuninkaallisen komission pohtimaan tätä asiaa ja tuloksena oli se, että 42 artiklaan sitten tehtiin muutoksia tai niitä perutettiin ja parlamentti ratifioi käsittelyn ja ne ovat olleet voimassa ensimmäisestä syyskuuta lähtien. Nämä perustuslakimuutokset sisältävät mu- muun muassa siis itsenäisen vaalikomission, joka valvoo kansallisia vaaleja, parlamenttivaaleja ja paikallisia vaaleja. Se ei pelkästään valvo vaalien suorittamista, vaan sillä on valtuudet myös järjestää vaalit. Tästähän keskustellaan juuri parhai, paraikaa tästä laista. Vaalikomission tehtävänä on myös valita vaalipäivä, määritellä vaalipäivä ja ne mekanismit, joita käytetään tässä prosessissa – Tämä on ollut meidän lähestymistavassamme varsin revolutionaarista. Sitten meillä on perustuslakituomioistuin, joka tulee tulkitsemaan perustuslaillisia kysymyksiä muun oikeudellisen järjestelmän ja parlamentaarisen järjestelmän rinnalla. Olemme saattaneet päätökseen tämän lakiluonnoksen. Komiteassa se on nyt parlamentin käsittelyssä. Samoin kunnallislakiehdotus on nyt parlamentin käsittelyssä. Se myös kunnallisvaaleja säätelee. Ja todella myös tämä perustuslakiehdotus ja ensi viikolla uusi vaalilakiehdotus tulee parlamentin käsittelyyn. Ja näin hallitus on todella tehnyt sen, mitä se lupasi, ja parlamenttikeskustelu käynnistyy ja vie meidät sitten asiassa seuraavalle tasolle. Poliittinen uudistus, talousuudistus sekä sosiaaliset uudistukset kulkevat rintarinnan. Poliittinen uudistus ei ole mahdollinen ilman talousuudistusta. Olemme sitoutuneet molempiin, vaikka haasteet ovat, ovat kyllä lukuisat. Se, että alueella me ei ole rauhaa ja vakautta, on äh, vakavan huolen aihe meille kaikille. Mutta Jordania, niin kuin äh, monet teistä olette ystävällisesti todenneet, on alueellamme äh, rauhan ja vakauden tyyssiä arabikevään ja ihmisten heräämisen jälkeen, kun ihmiset nyt hakevat rauhaa ja sellaisia elämän mahdollisuuksia, jotka tarjoavat äh, heille kunnollisen elämän, niin arabikevät tai arabien herääminen ei kuitenkaan ole loppuun saatettu ennen kuin saadaan Lähi-Itään rauha. Ja tätä rauhaa ja lopullista ratkaisua ei saada ennen kuin Israelin ja Palestiinan välinen konflikti on hoidettu. Tässä tarvitaan kahden valtion ratkaisu, jossa saadaan riippumaton äh, itsenäinen Palestiinan valtio vuoden 1967 rajojen mukaisesti. Tällöin myös Israel saa elää rauhassa ja vakaudessa ja molemmat valtiot rinnakkain voivat elää vauraassa rauhanomaisessa Lähi-idässä. Tämä on meidän lähestymistapamme tähän ongelmaan liittyen ja me haluaisimme olla myös asiassa hyödyksi ja monet ovat eh, Jordanian ponnisteluja viimeisten kuuden seitsemän viikon aikana seuranneet ja tietävät, että Jordania on muutakin kuin välittäjä tai tarkkailija. Se on todella yksi eh, merkittävistä sidosryhmistä, jotka pyrkivät tähän lopulliseen ratkaisuun Jerusalem, vedet, rajat, turvallisuus, kaikki nämä asiat liittyvät myös Jordanian kansalliseen turvallisuuteen ja kansalliseen etuun. Ja me olemme merkittävä sidosryhmä näiden kaikkien kysymysten suhteen. Ja me todella kun Jordaniassa käytiin tunnustavia keskusteluja israelilaisten ja palestinalaisten välillä, niin tässä nyt puolentoista vuoden ajan sen jälkeen, kun suorat neuvottelut keskeytettiin, on ollut varsinainen umpikuja asiassa, mutta siitä pyritään nyt pääsemään. Me kaikki etsimme Lähi-idän kysymykseen ratkaisua. Viisi kierrosta tunnustelevia neuvotteluja palestinalaisten ja israelilaisten välillä on nyt käyty. Ja itse olen osallistunut useimpiin näistä neuvotteluista ja voin todeta, että ilmapiiri oli hyvin äh, asiallinen ja äh, mielipideerot ja kuilu osapuolten välillä kyllä hyvin suuret mutta tämä nyt on ihan ymmärrettävää, kun konflikti on kestänyt 60 vuotta ja miehitys 44 äh, vuotta. Eikä näin ole näitä asioita ole helppo ratkaista, mutta me tiedämme, että nyt teemme kaikkemme, jotta nämä kaksi osapuolta löytävät toisensa jälleen ja saattavat äh, jatkaa neuvotteluja. Äh, syyskuun 23. päivä 2011 oli mm, julkilausumasta tulkinta mielipideeroja, mutta mutta joka tapauksessa olemme tyytyväisiä siihen, että kvartetti sanoi 30 päivää valmistelut, 90 päivää valmistellaan rajakysymykset ja muut ja vielä 90 päivää ää, neuvotteluihin ja sitten 7-8 kuukautta, jotta puitesopimus saadaan aikaan kaikesta. No osapuolten tulkinnat siitä, alkoiko 90 päivän kausi ennen vai jälkeen 26. lokakuuta. Jaha, nyt minulle kerrotaan, että puheaikani tässä alkaa päättyä, eli puhun enää viisi minuuttia tai sinne päin. Mutta halusin nyt vain lyhyesti todeta, että Lähi-idän rauha on asia, johon me kaikki olemme sitoutuneet. Itse olen aina todennut, että Lähi-idän rauha tarjoaa mielenrauhan koko maailmalle. Kyseessä ei ole alueellinen konflikti, ei vaan kyse on globaalista konfliktista, jonka vaikutukset ovat globaalit. Kaikki varmasti haluatte kuulla nyt Syyriasta ja näin lopuksi voisinkin varmaan puhua, että Syyrian naapureina olemme erittäin erittäin huolestuneita verenvuodatuksesta ja tapoista murhista maassa. Teemme läheistä yhteistyötä kansainvälisen yhteisön kanssa saadaksemme päättymään tämän verenvuodatuksen. Haluamme kuitenkin päättää sen poliittisin keinoin. Emme halua mitään välintuloa, joka aiheuttaa entistä pahempaa epävakautta alueelle. Ehkäpä voisin vielä vastata on olemassa, Euroopan parlamentissa on Jordanian ystävien ryhmä ja jos sallitte, haluaisin todeta, että kaikki täällä olette Jordanian ystäviä. Me kaikki katsomme teitä ystävinä, Jordanian ystävinä. Olemme hyvin ylpeitä suhteista. Me haluamme vahvistaa näitä suhteita entisestään. Kiitän teitä siitä, että sain tulla vieraksenne tänään. Kiitos. Thank you very much. Kiitoksia. Kiitos äh, tästä puheenvuorostanne, näistä tiedoista, jotka mm, mielestäni ovat hyvin myönteisiä. Uudistuksia äh, voi tehdä eri tavoin ja vaikuttaa siltä, että ainakin teidän menettelytapanne saattaa äh, päätyä menestykseen toisin kuin toisenlaiset lähestymistavat. Michael Gaaler saa nyt ensimmäisen puheenvuoron. Kiitoksia ja vielä kerran tervetuloa ministeri vieraaksemme. On mukavaa tavata teitä ja kuulla näitä hyviä uutisia teiltä, mitä omaan kotimaahanne tulee. Me kaikki toivotamme teidän hallituksellenne mitä parasta onnea tässä uudistusprosessissa. Niin kuin totesitte, poliittinen, taloudellinen ja sosiaalinen uudistus kulkevat kaikki käsi kädessä ja voinemme olla luottavaisia sen suhteen, että tämä prosessi jatkuu saumattomasti maassanne. Euroopan unioni ja sen lähestymistapa, yhteistyö hallituksenne kanssa ja maanne kanssa aivan varmasti kulkee rinnallanne hyvin myönteisenä yhteistyönä. Toinen seikkani, kun nyt olette osa Arabiliittoa, koskee sisäisiä kannanottoja liittyen Libyan kriisiin. Varmaankin Syyriä, Syyriä, mitä minä sanoin? Sanonko minä Libya? Voi suokaa anteeksi, en tätä tarkoittanut. Siis Syyriä, Syyriä. It's No niin, kun Ytä ja Iitä on nimissä, niin eihän niitä aina erota toisistaan. Joka tapauksessa, mitä tulee siihen, että Arabiliitto nyt toimijana toistuvasti on ottanut kantaa sisäiseen jäsenensä konfliktiin on uusi asia. Näin ei vuosikymmeniin tehty. Tämä on jotain uutta ja hyvin myönteistä mielestämme, että Arabiliitto on ottanut kantaa. Kun katsotaan esimerkiksi Tunisiaa, joka on, jossa nyt on uudistusmielinen hallitus, joka on oman vallankumouksensa kokenut, ja sitten katsotaan taas Saudi-Arabiaa, joka ei todellakaan ole uudistusmielinen valtio, ja sitten katsotaan teidän maatanne, joka yrittää, ei, ei yritä, vaan toteuttaa sisäistä uudistusagendaa hyvin aktiivisesti, niin kaikilla näillä kolmella maalla on hyvin erilainen eh, tausta, myös sisäpoliittisesti, mutta eh, kaikki pyrkivät eh, nyt vaikuttamaan Damaskuksen hallitukseen niin, että se avaisi myös tietä uudistuksille. Eli tässä nyt oli kolme maata esimerkkinä, kolme hyvin erilaista valtiota, jotka kuitenkin ovat ottaneet aivan samalla tavoin kantaa Syyrian tilanteeseen. Voisitteko kertoa, että oletteko koordinoineet näitä toimianne Arabiliiton puitteissa tai muuten? Ja sitten... Mitä? What? Did I say Syria Libya again? Taasko minä sanoin Libya? No, Puhun siis Syyriasta. Puhun Syyriasta. Kun ajatellaan nyt vaikkapa Turkkia, joka valmistautuu pakolaisten vastaanottamiseen. Valmistaudutteko te Jordaniassa samoin? Montako Syyrian pakolaista olette tähän mennessä ottaneet vastaan maassanne? Ja oletteko esimerkiksi Äh, havainneet, että esimerkiksi kristityt vähemmistöt virtaisivat jo pakoon maahanne. Olemme huolestuneena nähneet kristittyjen kohtalon Irakissa ja olemme huolissamme siitä, että Syyrian levottomuuksissa voidaan joutua samankaltaiseen tilanteeseen. Kiitos. Kiitoksia. Äh, kukaan ei ole hyödytön. Te ainakin olette hyödyllinen esimerkkinä siitä, että puhuitte aivan liian pitkään. Tällaisia puheenvuoroja en voi myöntää puolitoista minuuttia kullekin. Tässä tarvitaan myös aikaa keskustelulle. Ja nyt Rouva Gomes. thank you minister for coming here. Kiitos ministeri, että olette paikalla ja kiitos kun selititte sisäisiä uudistuksianne. Toivon todella, että ne toimivat. Olemme saaneet Freedom Houseilta varsin surullisen katsauksen ihmisoikeuksista arabi kevästä. Ja t- tässä tutkimuksessa Jordania ei ole kovinkaan hyvässä asemassa, kun ajatellaan kansalaisvapauksia ja perusoikeuksia. Te olette siinä Iranin ja Saudi-Arabian yläpuolella, juuri ja juuri. Toivon todella, että uudistukset onnistuvat. Me arvostamme sitä roolia, joka teillä on ollut kansainvälisesti ja aivan erityisesti arvostan sitä, mitä sanoitte eilen. Totesit, että maanne liittyy biologisten ja kemiallisten aseisen vastaiseen sopimukseen. Ja te haluaisitte lähi tällaisen ydinasettoman vyöhykkeen. Mitä suosituksia te tekisitte Euroopan unionille sen suhteen, miten Iranin pitäisi suhtautua? Toinen kysymykseni liittyy Syyriaan. Me arvostamme teidän tarjoamanne apua syyrialaisille, mutta miten me voisimme auttaa Syyrian oppositiota ylittämään ne ongelmat, jotka aiheutuvat sen hajanaisuudesta? Tämähän on ongelma myös jatkon kannalta. Olisiko Jordania Arabiliiton yhteydessä valmis antaman Assadin ja muiden toimet kansainvälisen rikostuomioistuimen tutkittavaksi. Niiden toimet, jotka ovat olleet tämän väkivaltaisen kampanjan johdossa Syyrian kansaa vastaan. Kiitos. Äh, sitten Rova Neitz. Uh, president, dear colleagues. Puheenjohtaja, parhaat kollegat, arvoisa ministeri. Liberaaliryhmän nimissä toivotan teidät tervetulleeksi tähän parlamenttiin ja kiitän teitä alustuksesta, jonka piditte. Pyydän anteeksi, en ollut aivan alusta asti paikalla. Ehkäpä tähän kysymykseen on jo vastattu. Siinä tapauksessa pyydän anteeksi toistoa. Kaksi kysymystä. Olen aina ihaillut tapaa, jolla Jordanian kuningattaret ovat olleet merkittävässä roolissa kansalaisyhteiskuntaa rakennettaessa. Ja siksi mieleeni nouseekin kysymys siitä, minkälainen rooli Jordanian naisilla on tämänhetkisissä uudistuksissa ja onko tarkoitus parantaa sukupuolten välistä tasa-arvoa maassa. Tämä oli ensimmäinen kysymykseni. Toinen kysymykseni liittyy lähi idän tilanteeseen, Israelin ja Palestinan väliseen konfliktiin. Haluaisin kuulla kantanne tilanteesta sovinnon etsimiseksi Fatahin ja Hamasin välillä ja miten tämä vaikuttaa neuvotteluihin? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Minä puhun vihreiden Vapaan allianssin nimissä. Toivotan teidät lämpimästi tervetulleeksi ja kiitän äh, hyvin kattavasta alustuksesta, jonka meille piditte uudistusten tilanteesta maassanne. Voisitteko hieman yksityiskohtaisemmin äh, kertoa meille, mitä nämä uudistukset merkitsevät yli kahdelle miljoonalle palestiinalaiselle maassanne? Nämä niin kutsutut äh, länsirantalaiset, jotka tällä hetkellä ovat hyvin heikossa asemassa. Miten heidät voitaisiin ottaa mukaan päätöksentekoon? Näinhän ei ole itärannan asukkaiden suhteen. Ja sitten Jordania on saanut hyvin paljon tukea, yli 200 miljoonaa euroa eri ohjelmien kautta. Jos tätä verrataan vaikkapa Saudi-Arabiaan, joka vuonna 2011 on antanut Jordanialle tukea noin eh, milja- miljardi euroa, niin eh, voisitteko kertoa, että minkälaisia ehtoja on sidottu sille, siihen tukeen, jota Jordania saa eri tahoilta, eh, kun tässä nyt pyrkimyksenä on kuitenkin tehdä maasta aito demokratia. Kysyisin ihmisoikeuksista. Rova Gomeskin viittasi maanne ehm, maineeseen, joka on huomattavasti parempi kuin monien naapurimaiden, mitä tulee esimerkiksi korruption vapaaseen tai ilmaisuvapauteen ja niin edelleen, mutta kuitenkin kun Jordania vastikään tuli jäseneksi YK kidutuksen vastaiseen komiteaan, niin Amnestin mukaan viime, viimeisten kymmenen vuoden aikana edistystä on saatu kuitenkin hyvin vähän aikaan ja Jordania laski esimerkiksi lehdistövapauslistalla heikolta sijoitukselta 120 vielä heikompaan sijoituksen 128. Ja sitten Arabiliiton johtajan vierailu meille kerrottiin, että Arabiliiton puitteissa ollaan hyvin pitkälti saman samaa mieltä uudistuspyrkimyksistä ja mikä on Jordanian tilanne tällä hetkellä Arabia, Arabiliiton puitteissa? Kiitoksia sitten Sir Robert. You represent a country. Tervetuloa ministeri. Te edustatte maata, joka on terveen järjen majakka Lähi-idässä. Tämä johtuu pitkälti sekä kuninkaan että hänen ministeriensä toiminnasta. Tässä mielessä teille kiitokset. Kolme kysymystä. Nyt kun Hamas on ymmärtänyt sen, että, että se on jättänyt Syyrian ja painot Damasko, Damaskoksen tapahtumien tieltä, niin mitä tapahtuu sitten päämajalle Hamasin suhteen? Saadaanko tässä minkälaista tervettä järkeä, kun ajatellaan, kenen kanssa meidän pitäisi keskustella, jotta voidaan ratkaista lähi kysymykset? Ja sitten jatkoa siihen, mitä kollega sanoi. Fat- Toimiiko tämä ratkaisu Fattahin ja Hamasin välillä, kun otamme huomioon pääministerin lausunnot ja hänen asenteensa hajota ja hallitse? Voiko tällainen lähentyminen toimia tässä ilmapiirissä? Ja sitten kolmanneksi, mitkä ovat suhteet Jordanian ja Israelin välillä? Israelissa on aika lailla oikeistolainen hallitus, erityisesti sen ulkoministeri on lievästi ääriajatteleva. voiko tämä vaikuttaa millään tavalla kielteisesti, tuhoavasti maitten välisiin suhteisiin? Katsotteko te, ministeri, että kvartetti äh, on tavallaan toimimaton rakennelma? Sen, joka maksaa, pitäisi myös saada valita laulettavat laulut. Emmekö me nyt voi vain todeta, että kvartetti ei, totte, ei, ei toimi? Jos se ei toimi, niin mitä teidän mielestänne pitäisi tehdä, jotta se toimisi? Äh, eh, mistä Maja? Seuraavaksi herra Meija. Eh. Kiitos paljon puheenjohtaja. Tervetuloa ministerille. Minä istun täällä. Tervetuloa ministeri. Minäkin haluan minun ryhmäni puolesta toivottaa teidät tervetulleeksi. Täällä on yhteinen nimittäjä, mitä te puuttu täällä, että eh, kun olemme katselijoita. Se tarkoittaa kaikkia sitä, mitä on saatu tulokseksi siinä, että kaikki puolueet ovat siellä hallituksessa, myös islamisti, islamin uskonto edustava puolue on hallituksessa, on pidetty vaalit ja pian tullaan pitämään vaalit ja, ja ainakin Jordaniassa vaalitulos voisi johtaa siihen, että eniten ääniä saava puolue olisi islamistipuolue. Tämä Äh, teillähän on strategiset taloudelliset suhteet Syyriaan. Ehkä te voisitte näytellä tärkeätä osaa. Teillä on 70 000 pakolaista jo teidän maassanne. Tämä voi myös vaikuttaa tähän konfliktin ratkaisemiin, mutta voitteko vastata kysymykseen, näettekö te mahdollisina, että mahdollisissa vaalitilanteissa ja reformitilanteissa Jordaniassa voittajapuolue voisi olla islamistipuolue, ja minä haluaisin myös tietää, mikä on teidän hallituksenne näkemys suhteessa niihin ilmoituksiin, joita Israelin valtio on tehnyt siitä, että se voisi ajatella Iranin vastaista aseellista, Iranin suunnattua aseellista hyökkäystä? Mitä te olette tästä mieltä? Ja tämä Jordanian kansanneuvosto, kansallinen neuvosto, joka on Washingtonissa toimiva elin, te ette tunnusta sitä, voiko se jotenkin vaikuttaa eh, kielteisesti kansainvälisen avun saamiseen ja myöntämiseen Jordanialle. Kiitos wir eine Runde? Ja. ja. Okay. Dann geht das einmal. Thank you very much. I mean, uh, certainly... Uh, Kiitos. Tässäpä aika monta puheenvuoroa ja myös tärkeitä kysymyksiä, joihin yritän taitoni mukaan vastata. Arabiliiton sisäiset motiivit. Hyvin rohkaisevaa viime vaiheessa on ollut se, että Arabiliitto todella on ollut määrittämässä tahtia ja on pyrkinyt arabien kesken ikään kuin löytämään yhteistä säveltä. Te sekoititte Libyan ja Syyrian kysymyksessänne, pelkästään kysymyksessä, ei sen enempää mutta kyseessä oli nimenomaan Arabiliiton yhteinen kanta vuonna 2011 Libyan tilanteeseen liittyen. Niin tältä pohjalta sitten kansainvälinen yhteisö toimi, kun saimme sitten turvaneuvoston mukaan ja tämä lentokieltoalueen ja, ja, ja päätöslauselman YKsta. Eli tässä oikeastaan pohjattiin toiminta Arabiliiton kannanotolle – se on ollut tavallaan määrittämässä kannanottoja, joka on ollut tarpeen kansainväliselle yhteisölle ryhtyä toimimaan. Arabiliiton jäsenet eivät ole joutuneet siihen jamaan, että, että ikään kuin ulkopuolelta olisi jotenkin painostettu niitä toimimaan. Syyrian tilanne on kuitenkin monimutkaisempi. Arabiliitto on tässäkin ollut aika hyvässä johdossa. Ulkoministerit viime kuukausien aikana ovat pyrkineet ratkaisemaan tätä tilannetta. Yhdessä päätöslauselmassa Arabiliitosta jopa on todettu, että pitäisi turvaneuvostossa hyväksyä tämä Arabiliiton kannanotto, jotta päästäisiin toimiin. Tietysti sitten oli tämä veto turvaneuvostossa, mutta pyrkimys on siis saada nimenomaan yhteinen kanta. Meillä on myös Syyrian ystävien tapaaminen järjestetty Tunisiassa. Se osoittaa, kuinka tärkeä aihe Syyrian tilanne on. Tunisia koki nimenomaan tällaisen mullistavan muutoksen. Ja toivottavasti tämä on menestystarina. Tämäkin oli merkittävää kehitystä. Arabiliiton motiivit. Eh, totta kai tässä täytyy huomioida myös eri maiden erityispiirteet. En minä lähde minkään maan toimia perustelemaan tai kritisoimaan, voin puhua vain oman maani puolesta. Mutta yhteinen nimittäin on se, että me haluamme poliittisen ratkaisun. Emme halua sisällissotaa Syyriaan, emme halua jakolinjoja, emme halua alueellisen koskemattomuuden kannalta tehdä kompromisseja kenties tässä vastaan oikeastaan useampiin kysymyksiin yhtä aikaa, kun puhun pakolaisista ja Syyrian yhteiskunnan koostumisesta. Väestö koostuu useista erilaisista osista, kristityistä, arabeista, kurdisunneista, alaviiteista On useita vähemmistöjä, Syyriassa, jotka yhdessä voivat kenties muodostaa jonkinlaisen enemmistön. Siellä on presidentin ja hänen perheensä edustama väestönosa. Jatkossa sopeutuksia varmasti tarvitaan, mutta se mitä nyt nähdään on se, että oppositio, puhutaanko sitä nyt sitten sirpaloituneena tai hajautun, hajallaan olevana oppositiona, mutta joka tapauksessa se nyt esiintyy yhtenäisenä oppositiona, vaikkakin sen osat ovat myöskin itsenäisiä toimijoita. Tavalliset kansalaiset, yksilöt myös taistelevat oman arvokkuutensa ja oikeuksensa puolesta – valmistaudummeko me johonkin kristittyjen massaliikkeeseen? No ei, ei suinkaan. Onneksi meillä muslimit ja kristityt ovat jo vuosisatoja voineet elää rauhanomaisesti rinnakkain. Ja totta kai meidän yhteiskunnassamme kristityt ovat merkittävä osatekijä. En tiedä, oliko tässä ajatuksena jotkut tietyt pakolaiset vastaan näihin muihin pakolaiskysymyksiin sanomalla, että meidän on oltava hyvin tarkkoja niin, että numerot täsmäävät. Nyt tällä hetkellä puhumme tuhansista ihmisistä. Puhumme ihmisistä, jotka ovat tulleet aivan laillisesti rajan yli Syyriasta. He ovat tulleet Jordanian alueelle ja ovat todenneet, että, että he tulevat käymään, mutta jäävätkin sinne. Ja heitä on ollut viimeisten 11 kuukauden aikana 80 000. Heistä ei puhuta pakolaisena, heitä ei luokitella pakolaisiksi, eikä heitä ohjata millään tavalla erityisesti viranomaisten toimesta maahamme. Mutta heitä todellakin on 80 000. He käyttävät energiaamme, vettämme, he käyttävät terveyspalveluja, koulutuspalveluja maassamme. Ja toki me toivotamme heidät tervetulleiksi, me jaamme sen vähän, mitä meillä on, niin kuin jaoimme irakilaistenkin kanssa, mutta täytyy ymmärtää, että tämä on toki melkomoinen taakka Jordanialle. Sitten arvon edustaja, kiitos siitä, mitä sanoitte. Silläkin vaaralla, että vaikutan olevan puolustuskannalla, niin täytyy kertoa faktat. Minä tunnen oman maani hyvin, olen ulkoministeri ja tiedän myös sen, mitä omasta maastani kirjoitetaan ulkomailla. Kenties ei pitäisi luottaa vain yhteen lähteeseen, kun kuvaillaan Jordanian ihmisoikeustilannetta. Jos on kovin kapea katse, niin, niin se ei välttämättä ole hyvä. puhutaan 10-11 maasta, joihin tämä arabikevät on vaikuttanut. Ja meidän maassamme muutos on tapahtunut ilman kaaosta kuninkaan johdolla. Meillä ei ole laukaustakaan ammuttu ilmaan. Kukaan ei ole kuollut. Ilmaisun vapaus on taattu ja sitä on suojattu. Poliisi on suojellut kaikkia mielenosoittajia. Niitä tapahtuu edelleenkin maassamme. Ne ovat lähinnä taloudellisia kysymyksiä käsitteleviä mielenosoituksia. Poliisi suojaa mielenosoittajia ja perustuslaki takaa ilmaisun vapauden. Kun katsotaan perustuslakimuutoksia, joita hiljan on tehty, niin uusi perustuslaki, toivottavasti saamme kopiot lähetetyksi teille kaikille, kieltää kidutuksen. Mutta tämän lisäksi se kieltää myös todisteiden hankkimisen kidutuksen kautta. Niin me puhumme nimenomaan näistä kysymyksistä. Human Rights, Rights Watch, silloin kun olin itse tiedotusministeri, nousi esille jo näissä yhteyksissä. He totesivat, että haluaisimme käydä kaikissa Jordanian vankiloissa. Sanoin, että selvä juttu, käykää äh, vierailuilla, älkää, älkääkä edes kertoko etukäteen. Tämä oli neljä viisi vuotta sitten. Meillä on siellä kuntoutuskeskuksia, millä, sillä nimellä me niitä kutsumme. Taisi olla, että joku yksi poliisi sitten ylitti valtuutensa. Äh, totesimme, että tämä oli, oli väärin ja poliisi sitten äh, asetettiin vastuuseen teoistaan. Todettiin, että ei ollut mitään lautapelejä vankien käytössä ja kaikki puutteet korjattiin, mutta minkäänlaista systemaattista kidutusta ei ole ja Human Rights Watch tämän kyllä tietää. He pääsevät käymään aivan esteettä kaikissa laitoksissa. En väitä, etteikö virheitä olisi tehty. Joskus verkon läpi pääsee menemään, sormien läpi pääsee menemään jotakin, minkä ei pitäisi mennä. Mutta varmasti kyseinen järjestö edelleenkin jatkaa omalla linjallaan. Minun oma ehdotukseni on se, että kun katsomme Human Rights Watchin raportteja ja siellä sijoitus vaihtelee yhdellä tai kahdella, niin Freedom Houseistahan nyt oli kyse. Pahoittelen, Freedom House siis. Miten sitten suhtaudutaan Iraniin? Esititte tämän kysymyksen, jäsen. sen. Toivottavasti Human Rights Watch nyt ei ajattele, että oli jollakin tavalla tähtäimessä minulla. Pahoittelen tätä. Täytyy kuitenkin todella käydä paikan päällä ja katsoa, mitä me teemme. Täytyy perehtyä uuteen perustuslakiimme. Iran on aihe, joka varmasti jatkossakin on tärkeä aihe. Millä tahansa maalla on oikeus toteuttaa rauhanomaista ydinohjelmaa. Toki tähän liittyy monenlaisia kysymyksiä liittyen Persianlahden maiden turvallisuuteen ja sisäisiin, maan sisäisiin asioihin. Meidän täytyy kerta kaikkiaan käsitellä tämä asia vuoropuhelun kautta ja parhaalla mahdollisella tavalla täytyy pyrkiä estämään tilanteen eskaloituminen huonompaan suuntaan, kun ja jos Iran kehittää ydinaseita, niin se vaikuttaisi totta kai tähän alueeseen epävakauttavasti ja se johtaisi ydinasekilpailuun, äh, asevarusteluun ja joukkotuhoaseiden hankintakilpailuun. No sitten Syyrian oppositiokysymykseen vastasinkin jo. Naiset Jordaniassa ovat hyvin merkittävässä roolissa yhteiskunnallisesti. Äh, kuningatar on tässä e- erinomainen esimerkki. Kun katsomme naisten järjestöjä, naisten roolia parlamentissa, ministeriöissä ja myös kansalaisyhteiskunnassa, vaan erityisesti, niin nythän meillä on Jordaniassa naisten oikeuksia käsittelevä kansallinen komitea. Ja kansalaisjärjestö koostuu monista lukuisista naisjärjestöistä puhumme vaalilainsäädännöstä ja eh, vaaleista, niin todellakin naiset ovat vahvasti edustettuina myös tässä kuninkaallisessa komissiossa, joka uudistuksia valmistelee. Me kykyjemme, parhaan kykyjemme mukaan jatkamme tätä prosessia. Sitten Fatah ja Hamas. Kairosta eh, palatessaan kysyin Aapasilta hänen tapaamisestaan ja hän kuvaili näkemyseroja toisessa kokouksessa. Hän ei näyttänyt kovinkaan euforistiselta ensimmäisen kokouksen jälkeen ja toisessa kokouksessa nousi esille ongelmia ja haasteita. Kiista kysymys ilmeisesti liittyy vaaleihin ja sitten mahdolliseen hallitustiehen. Nyt kun hallitus sitten on suunnitelmissa, niin se olisi teknokraattien hallitus. Ja hänen politiikkansa hallituksessa täytyy noudattaa, väkivallasta on luovuttava ja kvartetin ehdotukset täytyy sitten ottaa käsittelyyn. Tässä vaiheessa ei näyttäisi, että kurssi olisi kovinkaan tyyni. Tässä vastaan lukuisiin kysymyksiin yhtä aikaa, mutta täytyy sanoa, että sovinto ei millään tavalla estä rauhan pyrkimyksiä. Jotta voidaan vastata taloudellisiin ja muihinkin haasteisiin länsirannalla ja Kaasassa, niin tälle tielle on mentävä. Sitten laajat uudistukset ja palestiinalaiset, joita vastaan syrjitään Jordaniassa. Enpä tiedä, olenko tästä niinkään samaa mieltä palestiinalaista alkuperää olevat jordanialaiset ovat osa yhteiskuntaamme. En kyllä kuvailisi, että heitä syrjitään tällä tavalla. Ainakaan näin yleistävästi en sitä toteaisi. Mutta toki pane merkille huolenne. Täytyy ottaa huomioon eräs perusseikka tässä asiassa. Jordania on sulatusuuni. Meillä on palestinalaista alkuperää äh, olevia ihmisiä. Yksi 1,9 miljoonaa rekisteröimätöntä palestinalaista on meille, jotka ovat siellä passittomina. Mutta heillä on oikeus kyllä myös paluusen sitten, kun aika on oikea. Ja tämän takia neuvotteluissa lopullinen ratkaisu onkin niin äärimmäisen tärkeä Israelin ja Palestinan välillä. He ovat kuitenkin toimivia kansalaisia Jordaniassa, jotka toimivat yhteiskunnan eri aloilla, yksityisellä ja julkisella sektorilla, äh, liikeyrittäjänä, ja ei voida yleistää, että heitä vastaan syrjittäisiin. Parlamenttiin liittyy tiettyjä kysymyksiä. Kuningaskin on todennut, että toivomme, että uusi vaalilaki ja uusi parlamenttilaki heijastelee todellisuutta kenties hieman paremmin kuin tällä hetkellä. Tämä liittyy myös demografiseen tilanteeseen. Onpa sitten kommentit mistä tahansa EU-sta tai Saudi-Arabiasta, niin ei tähän liity mitään sidoksia. Niin kuin totesin, viime vuonna saimme Saudi-Arabialta huomattavaa tukea. Ja nyt kun ajatellaan sitä, mihin nämä 1,4 miljardia meni, kun kuvailin sitä, mitä on öljyn hinnoille tapahtunut ja mitä kaasuputkille tapahtui, niin kyllä on helppo nähdä, minne nämä rahat käytettiin. Meidän pääongelmamme on energiakysymys, energiansaanti. Totta kai täytyy muistaa myös työttömyys, mutta kaksi miljardia koituu lisätaakkaa öljyn hinnan noususta ja kaasun tuonnin lakkaamisesta. Ja kyllä tukea Euroopan unionista ja Saudi-Arabiasta täytyy käyttää nimenomaan tämän ongelman ratkaisemiseen. Me olemme olleet uudistusten kärkipäässä pikemminkin kuin että ne olisivat meille tuontitavaraa pakotettu ulkopuolelta. Tätä me tarvitsemme yhä enemmän. Tavallaan tässä osoitetaan arvostusta sen suhteen, mitä maassamme tehdään uudistusten saralla. Ei tarvitse turvata, turvautua väkivaltaan, ei tarvitse tukahduttaa ilmaisunvapausta vapautta ja niin edelleen. Taisi olla kysymyskin tiedotusvälineiden vapaudesta. Arvojäsen siellä taisi tästä kysyä. Toivon, että voisitte käyttää vaikkapa puoli tuntia ajastanne lähipäivinä ja, ja perehtyä, perehtyä nettisivuihin, joita voitte maastamme lukea. Kritiikkiä esitetään esimerkiksi siitä, että nettisivuja siivoillaan. Nämä ovat kyllä vääriä väitteitä. Vapautta on se, että, että välitetään täsmällistä, oikeudenmukaista tietoa, asiallista tietoa. Jos katsotaan niitä vapauksia, jotka vallitsevat maassamme, sanomalehdissä, internetissä – Tämä on vapautta, joka menee pidemmälle kuin kenties edes Euroopassa. Totta kai säätelyäkin tarvitaan jossakin vaiheessa, mutta tämä on tilanne. No sitten tarjoammeko me kodin Hamasille? Hamasin johto, johdossa on useita maamme kansalaisia, Heillä on ollut ennen vuotta 1999 toimisto, toimitilat maassamme, mutta nyt ei ole ollut neuvottelua toimitiloista meillä. Sovinto, siitä kuvailin jo, että tätä on kuvailtu varsin hankalana, mutta se on presidentti Abbasin asialistalla kuitenkin. Me olemme strategisesti sitoutuneita rauhaan Israelin kanssa. 94 sopimus allekirjoitettiin ja rauhan pitäisi tuoda hedelmiä ja tuloksia kaikille. Tätä toteutetaan kahdenvälisesti. Se on ollut hyväksi, mutta ajatuksena oli se, että saisimme kattavan rauhansopimuksen. Tähän vielä pyritään niin, että päästäisiin alueelliseen yhteistyöhön ja vaurauteen. Tähän me pyrimme. Sitten Islamistiset hallitukset. Joku esitti kysymyksen islamistisista hallituksista. Um, just one point. Um... Sitten kysymys siitä, että tuleeko Jordania mahdollisesti um, islamistinen hallitus, sitä me emme tiedä. Me olemme nyt uh, järjestämässä piakkoin vaalit ja vaalit sitten uh, määrittelevät, vaalitulos määrittelee sen, kuka hallitsee Jordanian hallitusta. Me olemme tietenkin kuningaskunta ja kuningaskuntamme on samalla parlamentaarinen demokratia. Haluan kuitenkin kertoa teille, että kun nyt katsotaan arabikevättä ja arabimaailman heräämistä ja islamilaisia hallituksia, ihmiset usein unohtavat, että Jordania on jo käynyt tämän kaiken läpi ja että muslimiveljeskunta on ollut osa Jordanian poliittista elämää yli 60 vuoden ajan. Ja poliittisena puolueena nytkin se on toiminut 80-luvulta yli 25 vuoden ajan. Ja vuoden 89 parlamentissa meillä oli muslimiveljeskunnan poliittisella osalla koko joukko parlamentin jäseniä, eli noin 30-80 parlamentin jäsenestä. Eli muslimiveljeskunta on toiminut Jordanian järjestelmän puitteissa suhteissa osana poliittista järjestelmää, poliittisena puolueena, poliittisen puolueen kansanedustajan ja niin edelleen jo pitkään. Se ei ole meille mitään uutta, ehkä se on uutta muille. Kiitos. Nyt puheenvuoron saa. Thank you, Mr. Chairman. Although I'm not a member Kiitos puheenjohtaja. Vaikka en olekaan tämän arvoisan äh, valiokunnan jäsen, olen äh, niin kuin monet muut täällä Jordanian ystävien jäsen Euroopan parlamentissa. Se, mitä Sir Robert Atkins totesi, täytyy sanoa, että minä olen Jordanian ystävien äh, ryhmän jäsen, koska pidän maatanne toivon äh, tukijana, toivon synnyttäjänä tällä vaikealla epävakaalla alueella. Te olette toteuttaneet muutoksen ilman kaaosta, ja tämä mielestäni kuvaa erinomaisesti prosessia, jonka maanne läpikäy. Voisin jopa todeta voimakkaammin sanoin, että kyseessä on muutos ilman verenvuodatusta. Ja se on valtavan suuri asia, kun vertaa vaikkapa naapurimaahanne Syyriaan. Ja Syyria on nyt valtava huolenaihe meille kaikille. Ja olen erittäin tyytyväinen Arabiliiton proaktiiviseen toimintaan suuria kysymyksessä. Haluaisin kuulla teiltä vielä tarkemmin, miten ehdotatte, että tämä verenvuorotus saataisiin päättymään välittömästi. Se ei saa jatkua. Ja lopuksi, arvoisa ministeri, haluaisin kysyä teiltä, miten mielestänne parhaalla tavalla me Euroopan parlamentin jäsenet voisimme tukea tätä tärkeää demokratiaprosessia, joka nyt on käynnissä teidän maassanne ja jota aiemmin puheenvuorossanne yksityiskohtaisesti kuvailitte. Miten me voisimme tukea teitä? Kiitos. Kiitos puheenjohtaja. Sydämestä tervetuloa myös minun puolestani parahin ulkoministeri, te hyvin selkeästi kuvailitte, minkälainen tilanne on. Tällä hetkellä Syyrian oppositio kiistelee myös keskenään ja kysymys nyt onkin, että kuka siellä nousee sitten keskustelukumppaniksi. No se tullaan näkemään. Te totesitte, että osa tukee aseellista konfliktia, toinen osa ei. Ja sitten kysyisin, vielä lopuksi, että kun mekin olemme sitoutuneet kahden valtion ratkaisuun ja palestinalaisvaltion synnyttämiseen, mutta miten te arvioitte miehittämispolitiikkaa, siirtokuntapolitiikkaa, jota Israel ajaa? Paljon palestinalaisvaltiosta ei enää ole jäljellä. Se näyttää kuin sveitsiläiseltä reikäiseltä juustolta. Olisiko tällainen äh, siirtokuntien tämä palestinalaisvaltio kelpoinen Kiitos. Kiitoksia sitten herra äh, Kasin. Your Excellency, äh, Kiitoksia puheenjohtaja. Arvoisa ulkoministeri, se kun se kokemus, jota te nyt olette saaneet maassanne perustuslakiuudistuksen puitteissa, voi olla hyvin arvokas kokemus myös muille maille, jotka ovat nousemassa arabikevään jälkeen, vaikkapa Libya. Meidän valtuuskuntamme, valiokuntamme valtuuskunta kävi juuri Libyassa ja olimme hyvin yllättyneitä siitä, että demokratiatietotaitoa ei todellakaan näytä olevan. vaikuttaa siltä, että henkilö, joka on, nuorin henkilö, joka on minkäännäköisiin vaaleihin äh, Libyassa osallistunut, on 70-vuotias. 42 vuoteen ei vaaleja ole toimitettu. Eli miten äh, te voisitte auttaa äh, Libyaa pyrkimyksissä perustuslailliseen uudistukseen ja tämän jälkeen vaalien toimittamiseen ja niin edelleen. Konkreettisen semmin kysyisin seuraavaa. Kun ajatellaan teidän panostanne Libyan vallankumoukseen ja 10 tuhannen mahdollisen poliisin kouluttamiseen, poliisivoimiin tulevaisuudessa, niin tämä poliisivoimien kouluttaminen on tietenkin äärimmäisen tärkeää, mutta tulisi saada integroitua myös taistelijat mukaan tähän toimintaan, mutta kun mitään poliisivoimia ei ole olemassakaan, ei ole olemassa rakenteita, onko minkään näköistä ohjelmaa siihen, että valtiossa saataisiin ylipäätään Ähm, saada aikaan minkäännäköiset poliisivoimat, jotka sitten voisivat auttaa myös taistelijoiden uudelleen integroimisessa järjestelmään. Kiitos. Minister, hvala za, za otprto partnersko govori. Kiitoksia. Kiitos tästä erittäin avoimesta ja kumppanuuteen perustuvasta keskustelusta. Jordania käy läpi uudistuksia, Euroopan unioni samoin. Te pyritte rauhaan ja kasvuun. Ja olen erittäin iloinen siitä, että kerroitte meille myönteisestä kehityksistä valtiossanne. Miten arvioitte tähänastiset ponnistelut, mitä tulee kulttuurien väliseen vuoropuheluun? tai toisin sanoen, mitä voisimme vielä tehdä tällä alalla niin, että kulttuurin monimuotoisuus voitaisiin ottaa entistä paremmin huomioon, paitsi yksilöön myös kollektiiviseen identiteettiin liittyen. Um, first of all, may I thank you. Aivan ensiksi haluan kiittää teitä hyvin suorapuheisesta esityksestänne täällä valiokunnassa. Toiseksi, kun Jordanian ystävät, ja näitä ystäviähän teillä koko joukko on, niin kuin kollegani Simonkin totesi, kun me saimme yksityisesti tavata hänen majesteettinsa kuninkaan, kun meidät oli kutsuttu teidän maahanne, niin suurin huolenaihe oli Iranin kehitys, mitä tulee ydinvoiman ja ydinaseiden kehittämiseen. En tietenkään kerro yksityiskohtia keskustelusta kuninkaanne kanssa, mutta myös kuninkaanne oli erittäin huolissaan ja puhui hyvin suoraan. Ja kysyisin, oletteko hänen kanssaan samaa mieltä. Minä uskon, että tilanne on nyt vaarallisempi kuin mitä se on ollut 50 vuoteen. Te viittasitte. kysymyksen historiallisen palestinalaisten ja israelaisten välisen ongelman lopullisen ratkaisun merkitykseen ja sen priorisointiin. Mutta tämä varmasti heijastuu siihen, mitä voi suuremmalla alueella tapahtua ja mitä tapahtuu myös Israelin ja Iranin välillä. Me olemme nyt erittäin vaarallisen kuilun reunalla. Olemme mahdollisesti jopa sodan kynnyksellä, laajemman alueellisen sodan kynnyksellä. Thank you. Ich habe auch, also... Kiitos. Haluaisin esittää omalta osaltani vielä viimeisen kysymyksen. Täällä jo puhuttiinkin kvartetista. Voisitteko antaa minulle neuvoa siitä, miten tämä suhde Arabiliiton ja kvartetin välillä voitaisiin saada toimivammaksi? On nähty erilaisia tiekartastoja ja uudistussuunnitelmia ja tiedän, että vain niiden oikea yhdistelmä voi johtaa menestystarinaan. Ehkäpä voisitte kertoa oman mielipiteenne tästä. Mitä me eurooppalaiset voisimme tehdä osana kvartettia paremmin, niin että tämä yhteistyö kantaisi paremmin hedelmää. Olkaa hyvä. Thank you very much again for um, substantive uh, questions. Um... Kiitoksia Kiitoksia näistä kysymyksistä. Mistähän minä aloittaisin? Um, thank you very much for, um... Eh, kiitoksia viittauksestanne siihen, että muutos toteutuu ilman kaaosta, ilman verovuodatusta, mutta tällainen Jordania on. Näin me toimimme ja tähän toimintaan me olemme sitoutuneita myös jatkossa. Monet ihmiset eh, arabikevään alkuaikkoina niin olihan meillä huomattavasti tätä ennen äh, Jordaniassa jo äh, mielenilmauksia, mielenosoituksia, vaadittiin äh, mielipiteenvapautta ja niin edelleen. Mutta joka tapauksessa jo ennen arabikevään alkua toiminta oli meillä. Ja ihmiset <laughs> olivat yllättyneitä siitä, että poliisit jakelivat vettä ja muita virvokkeita meidän mielenosoittajillemme mutta Syyriä. Miten tämä verenvuodatus saataisiin välittömästi loppumaan? Te, te tiedätte, että kaikki järkyttyneinä, kauhistuneina nyt seuraamme sitä, mitä Syyriassa tapahtuu, paitsi eurooppalaiset, kaikki muutkin. Päivittäin näemme äitien ja lapsien itkun ja kauhun. Tämä on aivan järkyttävää. Mitään ihmelääkettä ei kuitenkaan ole olemassa olemmeko me kaikki täysin sitoutuneet tämän verenvuorotuksen lopettamiseen. Olemme, olemme. Koko Arabiliitto on täysin sitoutunut tähän. Joitain kuukausia sitten maalle, Syyrialle, pyrittiin löytämään ratkaisu ulos tästä umpikujasta. Arabiliitto pyrki ennaltaehkäisemään ulkopuolisen sotilaallisen väliintulon, joka olisi e- aiheuttanut entistä pahempaa epävakautta. Tuo suunnitelma oli erittäin yksityiskohtainen vaati väkivallan päättymistä välittömästi, tappamisen välitöntä päättämistä ja sotilasvoimien vetäytymistä kaupungeista ja kylistä mm, ja palaamista parakkeihinsa ja vaadittiin, että kansainvälinen media, tiedotusvälineet pääsevät paikalle tiedottamaan ja vaadittiin humanitaarisen avun pääsyä paikalle. Ja Arabiliitollahan oli päämaja Kairossa. Syyrialaiset eivät kuitenkaan hyväksyneet ehdotuksiamme. Ja viimeinen Arabiliiton päätöslauselma, joka vietiin turvallisuusneuvostoon sekä Selkeänykon yleiskokoukseen, oli ehdotus siitä, miten välittömästi tulisi kansallisen yhtenäisyyden hallitus muodostaa. Eli siis tämä on mielestämme edelleen paras vaihtoehtomme eilisessä puheenvuorossani liittyen Syyriaan, kun puhuin ihmisoikeusneuvostossa, tein hyvin selväksi sen, että meidän on vain pyrittävä tähän poliittiseen ratkaisuun vieläkin pahemman katastrofin, katastrofin välttämiseksi. Tiedän, että eräs kollegani erään arabimaan arvoisa ulkoministeri totesi, että emme voi äh, vain antaa äh, lausumaa toisensa jälkeen ja katsella vierestä, miten verenvuodatus jatkuu päivä toisensa jälkeen. Ja jotkut äh, arabi mm, maailman ulkoministerit ovat halunneet sotilaallistakin väliin tuloa, mutta viime kädessä uskomme, että tarvitaan poliittinen ratkaisu ja uskomme, että myös Syyrian viranomaiset nyt ovat ymmärtäneet tämän. Ei voida jatkaa näin. Tämä tappaminen ei voi jatkua päivästä toiseen. Täytyyhän asia hoitaa, täytyyhän tosiasioita katsoa silmiin ja täytyy tehdä sovinto kansan kanssa, ihmisten kanssa. Ja sitten Syyrian oppositio, kuka siellä on kumppanina tai vastapuolena, sanamuoto, niin kuin me emme vielä tiedä, että mikä, minkä katon alle koko oppositio mahtuisi. Emme me halua, että oppositio hajaantuu sitä, sisäisesti, mutta opposition tulee järjestäytyä kokonaisuudeksi ja sitten voimme tunnustaa kansallisneuvoston syyrialaisten laillisena edustajana, joka pyrkii sopimukseen. Meidän täytyy pyrkiä siihen, että Syyrian kansallisneuvosto ottaisi nämä eri tahot alaisuutensa, jotta tällainen kattava sopimus saataisiin aikaan. Mitä tulee sitten tähän Israel-kysymykseen ja Israelin siirtokuntiin, ne lisääntyvät päivä päivältä ja aivan niin kuin sanoitte, tämä pahentaa tilannetta entisestään. Eli kun tullaan puhumaan, aletaan puhua Palestiinan mahdollisen tulevan valtion rajoista, niin mitkä ihmeen rajat ne tulisivat olemaan? Mutta todellisuus kentällä on, mikä on. Laittomat siirtokunnat ovat todellisuutta ja niiden ainut tapa päättää tämä välittömästi on tehdä sopimus rajoista välittömästi. Me olemme tätä todenneet jo muutaman vuoden ajan, kun kävin tässä arvoisessa valiokunnassa viimeksi pari vuotta sitten, totesin, että meidän täytyy nopeuttaa – raja- ja turvallisuuskysymystä. Sitä ei saa lopullisen ratkaisun muihin kysymyksiin yhdistää. Ensin täytyy sopia rajoista. Tuolloin totesimme 3-6 kuukauden sisään ja nyt sanomme samaa, vaikkakin aika on toinen. Mutta kuka hyvänsä, joka rakentaa sitten rajaa väärälle puolelle, rikkoo sopimusta. Tämä olisi mielestämme ainut tapa toimia, koska se, että näitä siirtokuntia syntyy kuin sieniä sateella, ei tietenkään tilannetta helpota. Libya. Kävimme Libyassa ja luonnollisesti he arvostavat kovasti rooliamme heidän tukemisekseen vaikeina aikoina, näin viime vuonna. Eh, itse kävin myös eh, maassa lokakuussa ja pääministerimme suurivaltuuskunta kävi Libyassa pari viikkoa sitten. Eh, Libyalla ja Jordanialla on hyvin paljon yhteistä. Ainakin meidän maailmankolkassamme. Meillä on monia kulttuurisia yhdenmukaisuuksia, yhtäläisyyksiä – jo 1300-1500-luvulla, kun arabit lähtivät länteen, äh, pohjoissa afrikkaan he pysähtyivät äh, Egyptiin, he olivat kamelikauppiaita ja halusivat, äh, että, että maisema olisi vastaava kuin mihin he olivat tottuneet Arabian niemimaalla. No he itse asiassa kulkivat sitten Egyptin ohi Libyaan, koska Libya on hyvin samannäköinen maisemaltaan kuin ähm, mitä meidän äh, maisemamme on ja Arabian niemimaan pohjoisosat ovat. Samoin kielemme ovat hyvin samankaltaiset tai murteemme ovat hyvin samankaltaiset ja he haluavat Jordanian ähm, auttavan heitä. Jotkut ovat tehneet sen virheen, että ovat todenneet, että Libyassa on käynnissä uudelleen jälleenrakennus, mutta ei kyseessä ole edes jälleenrakentaminen, koska maassa ei ole mitään, mille jälleen rakentaa. Kyseessä on todella rakentaminen tyhjästä. Ei ole toimielimiä, ei ole rakenteita. Ja me autamme kaikessa, missä voimme. Olemme tehneet saaneet aikaan merkittävää edistystä. Nyt esimerkiksi meillä on Libyassa, Bengasin alueella tällainen kenttäsairaala, joka itse asiassa on pysyvä sairaala kyllä, mutta kutsumme sitä kenttäsairaalaksi, koska se rakennettiin joitain kuukausia sitten. Se ottaa käsitelläkseen auttaa tuhansia ja taas tuhansia ja tuhansia libyalaisia, jotka tarvitsevat ter- terveydenhoitoa amputointien ja muiden vammojen hoitamista. Kyllä, kyseessä on myös poliisien poliisivoimien perustaminen, kouluttaminen, me pyrimme lähettämään paikalle inhimillisiä voimavaroja ja auttamaan heitä kaikin tavoin ja myös tämä laillinen puoli luonnollisesti otettava huomioon. Eli me teemme hyvin paljon yhteistyötä heidän kanssaan. En ole varma, ymmärsinkö kysymyksenne. Siis mikä monimuotoisuus, diversiteetti Syyriassako? In the area of the Arab Spring, I would say yes. in Egypt. Niin, arabikevään alueella, eli kaikissa maissa. Agree, I mean... Juu, olen samaa mieltä. Monimuotoisuushan on tehnyt arabimaailmasta niin monimuotoisen. I mean, in, eh, in... Jos nyt näin voin sanoa. Jordaniaa pidän varsinaisena sulatusuunina. Meillä on muslimeja, kristit, kristittyjä, armenialaisia ja niin edelleen. Ja tämä koskee varmasti Syyriaa, Libanonia, Egyptiä ei ehkä niinkään. Se on enemmänkin yhdenmukainen, mutta onhan sielläkin toki kristittyjä ja muslimeja taustaltaan. Mutta olen samaa mieltä sitä, että kulttuurinen monimuotoisuus, sen tulisi yhdistää ihmisiä eikä suinkaan erottaa heitä. Ja tähän me olemme sitoutuneet hänen majesteettinsa kuningas on tässä äh, todellinen äh, lähettiläs, äh, muslimit, kristityt, juutalaiset, kaikki yhdessä on hänenkin pyrkimyksensä. Kyllä, rikkaus monimuotoisuudessa, näin tätä kai nimitettiin aiemmin. Jaha, ja nyt minulle taas kerrottiin, että minun on aika vaieta. Mutta ehkäpä vielä toteaisin, että kuka hyvänsä totesikaan, että kehitys, Iranin kehitys on tällä hetkellä vaarallisempaa kuin koskaan aiemmin, niin tehän se olitte kyllä. Niin, ja se tekee koko maailmasta vaarallisemman paikan, niin totta on, että Persianlahden jännitteet, ydinohjelmat ja jännitteet Israelin kanssa ja ylipäätään Persian lahden tilanne on tällä hetkellä hyvin vaarallinen ja kyllä kyseessä on, pelissä on paljon muutakin kuin vain lähi -itä. Me teemme kaikkemme. Kvartetti ja Arabiliitto, kyllä meillä täytyisi olla malli, jossa Arabiliitto ja Euroopan unioni ja kvartetin osat todella tähän yhteistyöhön pyrkivät niin te mainitsitte kvartetin ää, tapana tehdä Tony Blairin elämästä helpompaa. Minä uskon, että kvartetti, e, Euroopan unioni, YK, Yhdysvallat, e, Venäjä ja koko maailma todella voi olla tehokas väline niin, että kun ihmiset eivät ratkaisua itse tai keskenään saa aikaan, niin kvartetti voisi heidät siihen pakottaa. Me tiedämme, että israelaiset ja palestinalaiset haluavat rauhaa. He ovat päässeet hyvin lähelle maaliviivaa, mutta eivät vain ole päässeet sen yli. Ja nyt on varmasti aika todeta, että näin on toimittava. Tämä on hyväksi meille kaikille, koska koko maailma on sidosryhmä Lähi-idän rauhan prosessissa. On todettu, että jos he eivät itse tähän pysty, niin autetaan heitä tässä. Ja kyllä meidän täytyy heitä auttaa. Maailma olisi paljon turvallisempi paikka, jos lähi saataisiin rauha. Kiitoksia, kiitos ajastanne. Ja pahoittelen, jos puhuin hieman pitkään. Me kiitämme teitä, ministeri. I have to thank you for... Kiitämme teitä, ministeri, puheenvuoroistanne, ajatuksistanne ja vierailustanne. Kannattaa jatkaa tätä keskustelua. Se on varmasti jatkamisen arvoista. Ja näin äh, pyritään yhdistämään maanne vakaus ja uudistukset niin, että maastanne tulisi demokraattisempi ja että oikeusvaltioperiaate saataisiin voimaan, demokratia ja oikeusvaltio. Tämä on erittäin kiinnostava kokemus, toisenlainen kokemus. Ja siksi toivomme, että tapanne antaa hyvän esimerkin ja että se on suuri menestys. Kiitos. Well, my friends, we have to continue and... No niin, parhaat ystävät, meidän täytyy jatkaa työskentelyä. Meillä on aika tiukka aikataulu tässä, koska meidän täytyy kello puoli seitsemään mennessä saada kaikki muut esityslistan kohdat nyt käsiteltyä. On aina vaikeaa, kun vieraana on julkisuuden henkilöitä heidän, äh, heillä on tämä auransa ja sen he vievät mukanaan, mutta se kuitenkin häilyy tässä vielä yllämme hetken aikaa. No niin. Montenegro. Jos herra Tanok on paikalla, hän on toipunut, niin pyytäisin, että käytätte nyt viiden minuutin puheenvuoron ja sitten kuullaan muita. Olkaa hyvä. Täällä on nyt puheenjohtaja aika lailla meluista vielä kun ihmiset poistuvat salista. Tämä on toinen päätöslauselmani. Ja edelleenkin pidän kiinni kommenteistani Montenegron suhteen, että se on ehdokas valtio ja asiat ovat aika lailla suoraviivaisia, kun arvioimme sen edistystä. Verrattuna esimerkiksi naapurimaihin näin on. Pieni on kaunista tässä tapauksessa. Montenegrohan jätti hakemuksen 2008. Vuonna 2009 se sai eh, viisumi vapaa matkustusoikeuden Schengen-alueelle. 2010 vakautus- ja assosiaatiosopimus tuli voimaan ja maasta tuli virallisesti ehdokas valtio. Kuitenkin joulukuussa neuvosto päätti keskeyttää neuvottelujen avaamisen, ja tämä oli luonnollisesti Montenegrolle pettymys. Minusta edelleenkin tämä päätös oli poliittinen ja pohjautui pitkälti suurten jäsenvaltioiden sisäisiin tekijöihin, eikä niinkään huomioinut Montenegron edistystä ja sitä, millä tavalla se on voinut täyttää kriteerit, jotka sille on asetettu komissiossa. On nimittäin seitsemän prioriteettialuetta, joita Montenegro on kovasti pyrkinyt työstämään saavuttaakseen tavoitteet, ja tämä edistyskin on tunnustettu komissiossa. Seitsemän kysymystä ovat ensinnäkin se, että parlamentin työtä parannetaan, vaalien puitteista parannetaan, hallintoa koulutetaan. Tässä tietysti pienessä maassa on varsin vaikea määritellä asiaa. Korruptio vastainen taistelu, järjestäytyneen rikollisuuden vastainen taistelu, yhteistyö kansalaisyhteiskunnan kanssa. Minun päätöslauselmassani keskitytään myös talouteen ja niihin ongelmiin, jotka maalla nyt on edessä, kun otetaan huomioon, että euroalueen kriisi edelleenkin jatkuu ja Montenegro käyttää euroa valuuttana, vaikka se ei virallisesti kuulu euroalueeseen. Ja sitten taantuma, joka on päällä, sekin totta kai aiheuttaa sen, että vaaditaan merkittäviä äh, eläkeuudistuksia. Pitää karsia byrokratiaa PK-yritysten tieltä niin, että saadaan taloudellista kasvua. Montenegro hyväksyttiin myös VTOn täysjäseneksi viime vuoden joulukuussa. Ja Kööpenhaminan kriteerit ovat vaatimuksia jäsenyydelle, niin kuin tiedätte, ne ovat poliittisia kriteerejä, liittyvät etnisten ryhmien välisiin suhteisiin. Tämä maa verrattuna naapureihinsa on varsin yhtenäinen maa. Täytyy muistaa myös syrjintäkysymykset, naapurimaiden pakolaisten palauttaminen sodan jäljiltä, avoimuus oikeuslaitoksessa ja vapaus, tiedotusvälineiden vapaus, niin ikään otetaan tässä päätöslauselmassa huomioon. Nämä ovat Podgoritsan hallituksen tiedossa olevia kysymyksiä, joihin se pyrkii puuttumaan. Tarvitaan lisää vapautta myös energiapolitiikoissa ja erityisesti on puututtava patojen rakennuksen yhteydessä ympäristökysymyksiin. Tällä on merkittävä rooli Montenegrossa, jossa luonto on erityisen kaunis. Niin ikään täytyy puuttua korruptioväitteisiin yksityistämisprosessin yhteydessä. Aiemmin on noussut esille lehtimiehiin kohdistuvia uh, uhkia, uhkailua. Tämä liittyy tiedotusvälineiden vapauteen. Montenegron tavoite tulisi olla myös se, että saadaan parempaa yhteistyötä alueellisesti. On ratkaistava olemassa olevat rajakiistat. Kroatian kanssa nämä ovat myös tuomioistuimen käsittelyssä ja pitää pystyä koordinoimaan taistelua järjestäytynyttä rikollisuutta vastaan. Viime vuonna Montenegro sai kahden välisen luovutussopimuksen Serbian, Makedonian ja Kroatian kanssa. Lyhyesti todettuna Montenegron tarina on hyvä tarina ja toivottavasti neuvottelut nyt alkavat sitten kesällä 2012, niin kuin virallisesti on ilmoitettu. Näin ollen suosittelen valiokunnalle päätöslauselman hyväksymistä ja uskon, että neljä kompromissia, joista eilen keskusteltiin, kattavat suurimman osan näistä huolista. Meillä on 72 tarkistusta kollegoilta. Niitä on minusta aika lailla yllättävän paljonkin. Kiitos. Much. Uh... Kiitos. Nyt varjoesittelijät saavat kukin kahden minuutin puheenvuoron. Pyytäisin, että te puhuisi tämän pidempään. Rova Ibrisasic ensimmäisenä, olkaa hyvä. Thank you, sir. Oh, I will try to be... Kiitos puheenjohtaja. Pyrin puhumaan lyhyesti, koska olen toden totta Tämäkin kanssa samaa mieltä siitä, että Montenegro on menestystarina. Onnittelen, onnittelen myös Tanokia hyvin valmistelusta tekstistä. Varjoesittelijän työ oli hyvin helppoa, koska meidän varjoesittelijöiden välillä oli hyvin laaja yksimielisyys, tuen kaikkia kompromissitarkistuksia sekä Chanokin äh, kuvailua tilanteesta. Kiitoksia Chanokille hyvästä työstä ja kiitos kaikille varjoesittelijöille hyvästä yhteistyöstä. Olemme mielestäni onnistuneet äh, samaan aikaan hyvän lopputuloksen. Kiitos. No, Kiitoksia ja sitten herra Färme. Kaksi minuuttia. Ää... Äh. Kiitos puheenjohtaja. ST-ryhmän nimissä haluan minäkin esittää kiitokseni herra Chanokille. Mielestäni tämä on hyvä tasapainoinen mietintöluonnos. Teimme hyvää yhteistyötä kompromissitarkistuksista, niin kuin todettiin, mitä tulee oikeuslaitokseen, korruptioon, tiedotusvälineiden vapauteen, ihmisoikeuksia ja niin edelleen. Olen myös iloinen äh, sitä, että tässä tämä mietintöluonnos on hyvin selväsanoinen sen suhteen, että hakijamaita tulisi niiden oman toiminnan ja oman menestyksen kautta arvioida, eikä muiden maiden toimien kautta. Olemme tehneet pari tarkistusta, jotka ovat mielestämme hyvin tärkeitä. Esittelijä sekä Muut varjoesittelijät ovat olleet tässä myönteisiä, esimerkiksi epärahoitus, juuri kansalaisyhteiskunnan rahoittaminen, samoin tasa-arvokysymykset, naiset ovat edelleen täysin aliedustettuja sitten kansalaisyhteiskunta, työntekijöiden oikeudet ja niin edelleen. Välttämättä Chanok ei meitä tue sataprosenttisesti, mutta toivottavasti valiokunta tukee. Teimme myös jotain tarkistuksia vihdessä, vihreiden ja Lunacekin kanssa. Yhdessä hän varmaankin sanoo esimerkiksi mm, lesbo, homo, bi ja transihmisten oikeuksista. Ja todella Mielestäni olemme saaneet aikaan hyvän tasapainon, koska tämä mietintö lähettää myönteisen merkin Montenegrolle, eh, kehu sitä sen saavutuksista jäsenyyskriteerien täyttämisessä, mutta toisaalta ollaan myös kriittisiä ja täysin selväsanaisia sen suhteen, että enemmän on saatava aikaan monillakin aloilla on ponnisteltava uudistusten toteuttamiseksi, erityisesti mitä tulee oikeusvaltioperiaatteeseen, perusoikeuksiin, korruptioon ja järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Tämä on edelleen tärkeä. Kiitos. Thank you very much arvoisa puhemies Herra Weigel. I would like first, uh, puheenjohtaja. Haluan ensin kiittää esittelijää, edustaja Tsanakia. Hän on tehnyt kovasti työtä tämän mietinnön tiimoilta ja tulos on hyvin tasapainoinen. En ollut yllättynyt tarkistusten määrästä. Oikeastaan niitä on vähemmän kuin mitä yleensä tämän tapaisissa tilanteissa. suostan kyllä esittelijälle sitä, että hän tekisi meidän kanssamme hyvin läheistä yhteistyötä niin, että saamme kompromisseissa eri ajatukset koottua yhteen ja voimme olla suvaitsevaisia niiden ajatusten suhteen, joita kaikki eivät voi kuitenkaan jakaa. Tässä on mallitapaus sellaisesta maasta, joka on tehnyt sen, mitä siltä odotetaan. Ja on myös päässyt kansalliseen sisäiseen johdonmukaiseen toimintaan omissa Eurooppa-toimissaan. Täytyy myös kiittää Montenegroa siitä, että se on antanut hyvän panoksen hyvin naapurisuhteisiin, naapurisuhteiden luomiseen ja tuonut vakautta näin alueelle. Totta kai tiettyjä asioita on vielä hoidettava niin, että lainsäädäntöpuitteet esimerkiksi korruptiovastaisessa työssä käytännössä toteutuisivat. on myös parantamiseen varaa esimerkiksi tiedotusvälineiden vapauteen liittyen. Nyt puhut, kuulimme journalistien vainoamisesta ja painostamisesta. Olen varjoesittelijöiden kanssa samaa mieltä siitä, että Montenegro ansaitsee kyllä neuvottelujen aloittamisen ja se voi alkaa sen vaikean tien, joka sillä on edessään kun se pyrkii Euroopan unionin jäseneksi. thank you, chair. Um, Lunacek. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin haluan kiittää herra Tsanokia työstä ja mietintöluonnoksen esittelystä. And the work he has done in trying to find... Eh, me olemme pyrkineet löytämään kompromisseja ja mielestäni on erittäin hyvä, että Euroopan parlamentti nyt tukee yhtenä rintamana sitä, että Montenegro ennen kesää voi jäsenyysneuvottelut käynnistää unionin kanssa. uudistus, korruptio, kysymyksiä käsitellään sitten, kun luvut 23 ja 24 avataan. Vahvistan sen, mitä kollega Färm sanoi. Joku on väittänyt, että olemme liian kriittisiä. Minä olisin toivonut, että herra Tanok olisi hyväksynyt voimakkaamman sanamuodon kompromisseihin kaksi ja neljä. Kompromissi kaksi, joka käsittelee korruptiota. Siinä todetaan vain, että pitää hyvänä saavutettua edistystä. Mielestäni tämä pitää hyvänä on kyllä liian pitkälle menevä toteama. Ehkä voitaisiin vain todeta koska täällä maassa on edelleen korkean tason tapauksia, joita ei ole käsitelty korkean tason korruptiota. Se, että pidetään kehitystä tervetulleena, mielestäni menee liian pitkälle toteaisin ehkä kehityksen. Lisäksi olen kovasti pahoillani siitä, että tarkistus, jonka alun perin kolka Kukan teki, liittyen juuri näihin korkean tason korruptiotapauksiin, esimerkiksi telekom, televiestintäalalla, ei, että nämä eivät enää ole mukana. Ei meidän aina tarvitse sormella osoittaa ja kertoa tahojen nimiä, järjestöjen tai yritysten nimiä, kun tällaista tapahtuu. Mutta tässä tapauksessa, kun äh, tapaus on täysin tunnettu, se on ollut kaikkialla tiedotusvälineissä, Montenegrossa näinä päivinä esillä, niin se olisi ollut tarpeen mainita myös meidän tekstissämme. Teen suullisen tarkistuksen tästä. Ja sitten äh, kompromissi neljä ja homojen ja muiden ryhmien oikeudet. Mielestäni äh, niin kauan kuin nämä, tämä asia koskeva lainsäädäntö ei ole äh, yhdenmukaista äh, EUn ja kansainvälisten standardien äh, kanssa, niin sitä tulisi kyllä vielä vahvistaa. Ja tämä meidän tulisi nostaa esiin. Ja lopuksi vielä Tänokille, kyllä, ekologisuuden ja esimerkiksi vesivoiman ja padot olette ottanut huomioon ja hyvä näin, mutta mitä tulee vesivoimaloihin, niin olen pahoillani sitä, että ette ole ehdotustamme hyväksynyt. Jos näitä asioita ei vahvisteta tekstissä, niin pelkään kyllä, että joudumme äänestämään tyhjää, vaikka kannatammekin neuvottelujen käynnistämistä. Me katsomme, että meidän täytyisi olla hiukan kriittisempiä kuitenkin tekstissä. Kiitos. Kiitoksia, herra Kukan. Thank you, Mr. Chairman. Briefly. Kiitos puheenjohtaja, aivan lyhyesti Meillä on mahdollisuus hyväksyä oikein hyvä ja rakentava mietintö Montenegrosta. Chanok on antanut merkittävän panoksen mietinnön laatuun. Montenegro suorituu varsin hyvin integraatioagendasta. Toivottavasti tämä jatkuu jouhevasti ja on mahdollista aloittaa neuvottelut tänä vuonna. Merkittävä edistystä on ollut ja integraation kannalta keskeiset prioriteetit on tunnustettu. Parlamentin työskentelysäännöt, vaalipuitteisto, poliittisten puolueiden rahoitus. Näillä aloilla uudistuksia on käynnistetty ja myös ydinkysymyksissä, kuten oikeuslaitoksen uudistuksessa. Tämä kaikki johtaa siihen, että meidän täytyy tukea Montenegron jatkoaskelia tällä integraation tiellä. Haluan vielä kerran onnitella Tsanokia siitä, että on myös päästy kompromissitarkistuksiin. Minä voin vetää pois oman tarkistukseni, jonka edustaja Lunacek mainitsikin, mutta kompromissit minusta kenties varjoesittäjät tähän voivat jotakin lisätäkin, mutta kompromassi Kompromissin, äh, kompromissit ovat minusta hyviä ja voin kyllä niitä tukea. Kiitos. Thank you very much. Um... Kiitos teille. Rauha Ibrisasic vielä minuutti. Kiitos. Vielä kerran toteaisin, että tuen kompromissi, saavutettuja kompromissitarkistuksia hyvin ponnekkaasti. 99 prosenttia prosenttia ehdotuksesta on, niin kuin kukas, kukankin totesi, otettu huomioon. Ja nyt Lunacek tässä, joka edustaa pientä poliittista ryhmää, voisi nyt muistaa, että herra Chanok on ollut erittäin avokätinen. Ja kyllä tarkistuksessa teidän linjanne tulee erinomaisella tavalla ilmi. Jos te ette ole tyytyväinen, ettekä pidä tekstiä kyllin voimakkaana, niin äänestetään sitten kaikista tarkistuksistanne ja näette, mitä saatte lopputuloksessa läpi. Mielestäni teidän tulisi ehdottomasti tukea kompromisseja, koska ne kyllä ottavat äh, erittäin pitkälti huomioon teidän kantanne. Kiitoksia ja sitten herra Rutsek. Ja jsem tež toho názoru, že Černá hora učinila velký po... Minä haluan sanoa, että Montenegro on tehnyt huomattavia edistysaskeleita – ainakin kun se on lähtenyt toteuttamaan keskeisimpiä painopistehankkeita, pitäisi antaa myös mallia muille maille. Montenegrossa keskeiset poliittiset voimat toimivat yhteistyössä näiden strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi. Nimenomaan prioriteettien ollessa kyseessä. Se on erittäin tärkeää mainita, että ajatellaan esimerkiksi naapurimaata Albaniaa. Montenegro on myös edistynyt huomattavasti kun se on lähtenyt vakauttamaan talouselämäänsä, sen makrotalouttaansa, joka on varsin tärkeää nykyisessä talousrahoitustilanteessa. Totta kai tämä Tanokin mietintö ja itse mietinnön laatija kuvaa tilanteen hyvin, mutta on kuitenkin vielä koko joukko elementtejä, olipa sitten kyse oikeudesta tai korruptiovastaista taistelusta. Paljon löytyy puutteita ja heikkouksia, mutta täytyy kuitenkin muistaa korostaa sitä tosiasiaa, että Montenegro ei liity vielä EU-hun jäseneksi. Ja etukäteisneuvottelujen jäsenyysneuvottelun aikana on varmasti riittävästi aikaa. Ja jos kyseiset keskeiset poliittiset voimat todella näkevät riittävästi vaivaa painopistealueiden eteenpäin viemiseksi, niin voin uskoa, että neuvot, jäsenyysneuvottelut voivat käynnistyä hyvässä hengessä uudestaan. Minä sanoin, että Montenegro on hyvä esimerkki, se on hyvä uutinen mm, omille naapurimailleen, olipa kyse sitten Albaniasta, Bosnia-Herzegovinasta tai Serbiasta. Onneksi olkoon, ei onnesta vain Montenegrolle, mutta onneksi olkoon myös herra Tanokille mietinnöstä. Siis, äh, Kiitos. Lunacek puoli minuuttia. Kiitos puheenjohtaja Ibrisavitsille vielä. Eh, olette oikeassa. Ehkä en tätä todennut. Kyllä todella mm, sanokotti monet kannoistamme huomioon. Mutta niin, muistuttaisin, että minä olen pienen vaan keskisuuren ryhmän edustaja. Ja mitä tulee eh, toimiimme liittyen eh, EUn laajenemiseen, niin meidän täytyy voida tämän prosessin aikana todella painostaa näitä maita myös edistykseen. Kyllä Chanok on ottanut koko joukon kantojamme huomioon, mutta mielestäni meidän tulisi olla hieman kriittisempiä. No niin. Herra Chanok välittää nyt tässä pikkukiistassa. CPP uh, Green. Enpä tiedä. EPP ja vihreiden kiista välitystehtävä Pidän kovin tervetulleena sitä mahdollisuutta, minkä olen saanut viime vuosien aikana. Olemme olleet paikan päällä ja totta kai arvostan kollegan näkemystä siitä, mitä Montenegrossa tapahtuu. Kiitos myös herra Färmille. Arvostan sitä kommenttia, että kaikkia maita täytyy omien ansioittensa perusteella arvioida. Tämä liittyy kaikkiin liittyviin valtioihin päätöslauselmassani pyritään tukemaan kaikkia vähemmistöjä, ehkäisemään kaikenlaista syrjivää toimintaa, huomioimaan LHBT-oikeudet ja niin edelleen. Ja mainitsen tämän aivan erityisesti, koska nythän me olemme syrjinnän vastaisen lainsäädännön täytäntöönpanon vaiheessa. Tämä on kuitenkin kattava mietintö, eikä pelkästään tähän yhteen kysymykseen voida eksklusiivisesti rajoittua. Sitten korruption vastainen työ on totta kai yksi ydinkysymyksestä valiokunnalle ja myös valitsijakunnalle. Sitten journalistien uhkailu ja jopa väitetyt murhat ovat totta kai vakava kysymys. Edustaja Lunacek, jos katsotte kompromissin sanamuotoa, niin syy miksi me käytämme sanaa welcome, pitää tervetullena, kun on hyväksytty korruption vastaista, vastaista lainsäädäntöä. Eli tässä toivotetaan tervetulleeksi se, että on hyväksytty tätä lainsäädäntöä. Kyse on siitä, että pidämme hyvänä sitä, että meillä on nyt oikeudelliset puitteet päästä eteenpäin tässä asiassa. Kenties tämä on jonkinlainen väärinkäsitys kompromissiluonteesta. No sitten nimeäminen yksittäisten yritysten kohdalla. Olen päättänyt olla toimimatta näin. Toki huomioin kommenttinne televiestintäyrityksen tapauksessa, mutta minä saan kirjeitä liittyen muihin yrityksiin, jotka, joihin kohdistuu väitteitä, että, että he ovat huijanneet ihmisten rahoja. Olen ottanut nämä tapaukset esille suoraan komission kanssa ja Montenegron hallituksen kanssa, enkä ole lähtenyt niitä kirjaamaan tänne mietintööni. Minä ja Anna ja liberaalit emme ole lähteneet tälle tielle, että nimeämme kaikki yritykset. Muuten tästä listasta tulisi aika lailla pitkä, emmekä ole aivan varmoja heijasteliko se kaikkea, kaikkia faktoja paikan päällä. No sitten nämä äh, voimalaitokset, nämä vesivoimalaitokset. Totta kai se on yksi, yksi ja mahdollisuuksista ansaita tuloja Montenegrossa jatkossa. Eli tämä vesivoiman käyttö on nähty yhtenä talouden kasvupotentiaalina, mutta tätä en, en voi hyväksyä tähän ja minä äänestän sitä vastaan ja toivon, että myös kollegat äänestävät sitä vastaan. Edustaja Kukan, te olette parlamentin yksi ekspertti teistä tässä asiassa ja otan kommenttinne totta kai vakavasti. Ja sitten edustaja Rotsekille, olette aivan oikeassa. Niin kuin olen sanonut, Montenegrolla ei ole niitä samantapaisia sisäisiä ongelmia, joita sen naapureilla on. Tässä Albanian tilanne täytyy muistaa ja Montenegrossa ei ole mitään sen kaltaista käynnissä. Montenegro ei liity vielä tässä aivan huomenna EU-hun. Neuvotteluja ei ole vielä edes aloitettu. Ja sitten kun luvut saadaan suljetuksi, niin silloin on oikea hetki keskittyä täytäntöönpanon kysymyksiin niiden lakien suhteen, jotka on hyväksytty. Nyt täytyy saada aikaiseksi oikeudelliset puitteet parlamentin kautta. Ja sitten kun neuvotteluluvuista todella neuvotellaan, niin sitten katsotaan, miten täytäntöönpano sujuu. Haluan kuitenkin kiittää kaikista mukavista kommenteista ja tuesta, ja toivottavasti saamme päätöslauselman hyväksytyksi. Kiitos. Kiitokset teille, herra Chanok. Äänestys toimitetaan valiokunnassa huomenna ja huhtikuussa täysistunnossa. Siirrytään suoraan esityslistalla eteenpäin. Kyseessä on mietintöluonnos, johon sisältyy ehdotus Euroopan parlamentin suosituksessa neuvostolla järjestetyistä eurooppalaisen demokratiarahaston mahdollista perustamista varten. Lambsdorff. Kiitos. Ei kun tämä ei ole siis neuvoston suositus, vaan suositus neuvostolle. Siitä tässä on kysymys. Kyse on siitä, että Euroopan parlamentti sanoo, miten se eh, Euroopan demokratia rahaston suhtautuu. Haluan aloittaa kiittämällä varjoesittelijöitä rakentavasta keskustelusta, jota olemme käyneet viime kuukausien ajan. Ja kun tässä on kyseessä hyvin uudenlainen lähestymistapa, olen pyrkinyt työskentelemään niin inklusiivisesti, mukaanottavasti kuin mahdollista, ja e, että ottaisin todella eri kannat mahdollisimman pitkälti huomioon ja yhdistäisin ne toisiinsa. Keskustelu käynnistyi noin vuosi sitten varsin teoreettisella pohjalla. Nyt ollaan varsin konkreettisessa vaiheessa kuitenkin. Työryhmä ulkosuhdehallinnon puitteissa on tehnyt sanotaanko hyvää edistystä työssään ja odottaa, että sääntöluonnos saadaan varmaankin heinäkuussa, kesäkuussa. Ja näin ollen meidän mietintömme ja suosituksemme tulee ihan oikealla hetkellä jotta voidaan tehdä selväksi Euroopan parlamentin kanta liittyen eurooppalaisen demokratiarahastoon. Meillä oli 138 tarkistusta alkuperäiseen tekstiin. Ne olivat erittäin rakentavia pitkälti. Kompromissitarkistuksia teimme yhdessä jo jokin aika sitten 12 kappaletta, ja niistäkin on jo käyty keskustelua. Ja todella 95-96 prosenttisesti voisi meidän todeta olevan ihan yksimielisiä samalla linjalla. On tärkeää, että saamme ehdotuksesta todellista lisäarvoa, eli sen, mm, mitkä vastaanottajat voivat saada tukea demokratiarahastolta. Kyseessä ovat aktivistit tai aktivistijärjestöt, joita ei ole tähän asti saatu tuettua tai joilla on ollut ongelmia saada tukea tai joita ei ole tavoitettu esimerkiksi siksi, että niillä ei ole ollut oikeushenkilöllisyyttä tai että tekniset vaatimukset, valintakriteerit ovat olleet hankalat. Lisäarvoa pyrimme kuitenkin nyt saamaan sitä kautta, että prosessi on joustava ja nopea. Tähän liittyy kaksi tärkeää elementtiä tähän lisäarvoon erityisesti kun ajatellaan poliittisia siirtymäkausia, hyvin arkaluontoisia aikoja, jolloin on vaikea saada suoraa eh, virallista tukea, niin tällöin tämänkaltainen demokratian rahasto voi auttaa kumppaneita ihan konkreettisesti niiden työtä tukemalla. Tärkeimmät aiheet keskustelussa olivat seuraavat. Ensinnäkin pyrimme eh, päällekkäisyyttä, kaksinkertaisuutta, auttaa välttämään erityisesti Euroopan demokratia- ja ihmisoikeusvälineen kanssa. Samoin haluamme todella tällaisen hoikan tehokkaan rakenteen, joka istuu Brysselissä ja tekee läheistä yhteistyötä muiden relevanttien toimijoiden kanssa. Myös tietenkin kentällä toimivien, paikan päällä toimivien tahojen kanssa, kuten poliittiset säätiöt, kansalaisjärjestöt ja niin edelleen. Kolmas asia, josta ollaan yhtä mieltä, on se, että kun eurooppalaista rahaa käytetään, varainhoitoasetusta on kunnioitettava täysin kaikilta osin. Tästä ollaan laajasti yhtä mieltä. Samoin ollaan laajalti yksimielisiä siitä, että Euroopan parlamentin tulee olla eh, poliittisesti mukana tässä prosessissa myös sen jälkeen, kuin demokratiarahasto on käynnistänyt toimintansa niin, että parlamentti voi demokraattisella tavalla osallistua rahaston toimintaan ja sen seuraamiseen. Ja näin tulee saada mahdollisuus myös vaikuttaa ohjelmallisesti. Kyse nyt ei ole suinkaan mistään mikrohallinnosta, vaan siitä, että Euroopan parlamentti voi tähän ohjelmaan, toimintaohjelmaan puuttua. Samoin Parlamentin tulee voida poliittisesti valvoa toimintaa. Ulkoasiainvaliokunnan tulee saada kertomus, toimintakertomus kerran vuodessa. Yhdestä asiasta ei olla samaa mieltä ja tästä on äänestettävä kerta kaikkiaan huomenna. Ja se on kysymys siitä, miten syntyvät uudet poliittiset puolueet voivat saada tukea demokratiarahastosta. Tietenkin on selvää, ja tästä ollaan yksimielisiä, että jos tämä otetaan huomioon, niin on toimittava todella pluralistisesti, monimuotoisesti. Tämä nyt on aivan ilmiselvää, mutta katsomme, että kriteerit liittyen poliittisten liikkeiden tukemiseen niiden kehittyessä – poliittiseksi puolueeksi on tehtävä kuitenkin hyvin selväksi. Tätä mieltä on minun poliittinen ryhmäni ja kompromissitarkistuksessa viisi tämä voitaisiin vielä todeta. Mutta todella siis 95 prosenttisesti olemme yhtä mieltä ja huomenna äänestyksessä sitten äänestetään tästä yhdestä asiasta ja toivon ja iloitsen kovasti siitä, että huomenna saadaan sitten asia hyvään päätökseen. Kiitos paljon. Thank you very much. So... Kiitos teille. Ja nyt Rova Saifi, olkaa hyvä. For two minutes. Kaksi minuuttia. Si, monsieur president. Kiitos puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin kiittää me esittelijämme herra Lansdorfia ja todella kehua kuinka laadullinen se on ja kuinka hän on ollut yhteistyöhenkinen, kun hän on saanut meidät kaikki tämän erittäin tärkeän äh, demokratiarahaston luomisen ympärille. Meidän poliittiset ryhmämme ovat äh, päässeet sopuun tarkistuksista ja, ja minä kerron nyt teille tästä kuitenkin tästä asiasta. Tämä hyvin monimutkainen hanke ei ole kuitenkaan törmännyt suuriin vaikeuksiin. Tämä on hyvin kannustava ja rohkaiseva merkki, koska parlamentti on tajunnut tämän asiakirjan tärkeyden ja on reagoinut erittäin hyvin. Meidän täytyy todellakin jatkaa yhteistyön tiellä ja olla yhtä tehokkaita kuin tähän asti. Jos me lähdemme ruomaan tämmöistä eurooppalaista demokratiarahastoa, niin silloin annetaan EUlle instrumentti, jolla voidaan vastata nopeasti. Ja se voi olla myös joustava, se voi vastata myös demokraattisiin kysymyksiin, jolloin on kyse poliittisesta pluralismista, demokratian rakentamisesta ja myös vaaliprosesseista, joita viedään läpi lukuisissa maissa. Minä haluaisin, että voisimme käsitellä herra Lamsomin mietinnöstä yhden ehkä kiistanalaisimman kysymyksen. Siinä on kyse niistä, jotka hyötyvät tästä rahastosta. Viimeisimpien keskustelun aikana esittelijä, kuten monet lukuisat MEPit ovat sanoneet, kuinka tärkeää on tukea rahoituksellisesti kaikkia demokratiaa edistäviä liikkeitä ja voimia niissä maissa, joissa ollaan ylimenovaiheessa kohti demokratiaa. Me olemme käsitelleet kompromission, käsitelleet kompromission numero viisi, jotta voisimme saada sen tähän hyödynsaajan luetteloon. Tässä voidaan ajatella poliittisia aktivistisia kansalaisjärjestöjä bloggareita ja mm, muita toimijoita. Mutta tämä on erittäin arkaluontoinen kysymme. Ne maat, jotka ovat avun kohteena, kuitenkin haluavat pitää kiinni suvereniteetistaan ja me olemme käyneet erittäin intensiivistä keskusteluyhteistyötä ryhmässänne. Minä kuitenkin pidän kiinni meidän kannastamme, että me lähde suoraan rahoittamaan näiden maiden poliittisia puolueita, jos on kyse syntyvistä, nousevista uusista puolueista. Tässä piilee erittäin suuri riski EUlle se, että siitä syytetään toisen maan sisäisiin asioihin puuttumisesta. Tästä pitäisi äänestää erillisesti, säilytämmekö mennään poliittiset puolueet näiden hyödyn saajien listalla. Minä haluan kuitenkin osallistua tähän keskusteluun rakentavasti, hyvät kollegat. Minä haluan lopettaa sanomalla teille, että tavoitetta ei saa unohtaa. Tämä demokratiarahaston pitää olla tehokas meidän ulkopolitiikassamme ja sillä pitää olla sillä pitää pystyä toimimaan määr- tarkasti määritellysti ja nopeasti. Gomes, please. Kiitos. Edustaja Gomes, kaksi minuuttia. Mr. Chairman, I'm... Kiitos puheenjohtaja. Olen tyytyväinen, että olemme näin pitkällä kannanotoissamme. Parlamentin mietinnössä vuonna 2010 Hauetin mietinnössä ensimmäistä kertaa totesin, että tarvitsemme tällaisen eurooppalaisen demokratian rahaston. Olen tyytyväinen, että nyt voin puhua oman ryhmäni nimissä, en pelkästään henkilökohtaisesti, ja puhun Veronikki Kaiserin nimissä myös, joka ei voi nyt olla paikalla, mutta Hänhän oli varjoesittelijänä tässä asiassa ja me yhdessä haluamme kiittää erinomaisesta työstä Alexander Lambsdorffia ja myös varjoesittelijöitä yhteistyöstä. Me olemme päässeet laajan sopimukseen. Vielä on joitakin pienempiä nuanssi, nyanssikysymyksiä, jotka toki ovat tärkeitä. Meidän ryhmällämme tärkeimmät liittyvät siihen, että poliittiset säätiöt otetaan tässä uudelleen huomioon. Olimme tehneet tästä tarkistuksen ja siitä sovittiin jo muiden esittelijöiden, ja varjoesittelijöiden kanssa. Sitten olemme tyytyväisiä siitä, että poliittisen tasapainon kunnioittaminen EU-tasolla on hyvin tärkeä kysymys. Se on meille tärkeä. Voi olla, että poliittisten puolueiden rahoituksesta on erilaisia näkemyksiä. Varjomme Vehonik katsoo, että aivan niin kuin Saifikin juuri totesi, olisi toivottavaa, että ei myönnettäisi suoraan tukea poliittisille puolueille. Tai kenties aktivisteille voitaisiin myöntää rahoitusta ennen kuin he liittyvät poliittisen puolueeseen tai liikkeeseen. Poliittinen tasapaino ja siitä kiinni pitäminen parlamentissa on hyvin tärkeää. Kaikki ovat tästä varmasti samaa mieltä. Kun ajatellaan vaikkapa Etelä-Afrikan tilannetta ennen apartheid-kauden päättymistä, monet totesivat, että oli tärkeää rahoittaa ANCtä noina aikoina. Viittaisin myös siihen, että olemme tyytyväisiä niihin ratkaisuihin, joita olemme tehneet naisten osallistumisesta. Euroopan parlamentilla niin ikään pitäisi olla rooli. Täytyy järjestää niin, että kuullaan Euroopan parlamentin valtuuskuntia ja toimivaltaisia valiokuntia. Tähän kysymykseen on vielä puututtava. Poliittinen tasapaino jälleen kerran on äärimmäisen tärkeää. Minutes, please. Ja, vielen dank. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä pidän kiinni kannastani siitä, että olen hyvin kriittinen Euroopan demokratiarahaston suhteen. Pidän sitä hyvin ongelmallisena ja äh, en missään nimessä hyväksy koko välinettä. Tämä väline ei ole kansanoikeuden mukainen, se ei kunnioita valtioiden itsemääräämisoikeutta ja minun mielestäni tämä luonnos rikkoo rikkoo hyvin massiivisesti valtioiden itsemääräämisoikeutta. Poliittisten puolueiden tukeminen nyt ainakin on siis asia, josta ei edes voi keskustella. Se on täysin mahdoton hyväksyä. Ja osittain mielestäni kyllä tekee hyvin kyseenalaiseksi koko rahaston tukijoiden kannan. Olen tehnyt perustavanlaatuisen tarkistuksen siitä, että tällaista koko asiaa ei voi käsitellä edes. Tämän lisäksi läpinäkymättömyys ja ylipäätään demokraattisen valvonnan puute on, ovat suuria ongelmia. Tuemme tarkistusta kymmenen joka vaatii, että kolmannen riippumattoman tahon tulisi sitten ainakin äh, valvoa ja arvioida tämän rahaston toimintaa. En ole halunnut olla äh, äh, rakentavan yhteistyön tiellä ja olen sitten tehnyt kuitenkin jotain teknisiä tarkistuksia periaatteellisesta vastustuksestani huolimatta. Kiitoksia herra Herr Vorsitzender, ich möchte Berichterstatter Graf Lambsdorff danken. Haluaisin kiittää esittelijä Graf Lambsdorffia hyvästä työstä ja hyvästä tahdosta. Tässä nyt esitän joitain kysymyksiä, mutta en missään nimessä halua kollega Lösingin kanssa samaan veneeseen asettautua, kun hän puhuu, että tässä puututaan valtioiden itsemääräämisoikeuteen. Mielestäni hän käyttää menneisyyden kieltä. Kun puhutaan ihmisoikeuksista ja demokratiasta, niin valtioilla ei tällaista itsemääräämisoikeutta voi edes olla. Siksipä kollega parahin kollega, jos sallitte, niin minä en todellakaan halua, että eh, minun kysymystäni mitenkään eh, asetetaan eh, samaan rintamaan teidän puheenvuoronne kanssa. Kysyisin Graf Lambsdorffilta kuitenkin, miten tässä sääntökysymyksessä varmistetaan se, että Euroopan parlamentin valvonta ja budjettioikeus toteutuvat. Tässä ratkaisevaa on se, että voidaan varmistaa se, että päällekkyyttä muiden rahoitusvälineiden kanssa ja fasiliteettien kanssa ei tapahdu ja ettei käy niin, että byrokratia entisestään lisääntyy. Tämä on mielestäni suurin vaara, että tässä nyt tulee tällainen kilpailutilanne eri välineidemme välillä. Samoin kysyisin Graf Lambsdorffilta, miten ihan konkreettisesti tämä rahasto rahoitetaan. Kuka antaa minkä, minkäkinlaisen panoksen ja miten voidaan varmistaa se, että tämä toimeenpaneva komitea, joka, tie, joka on kokoonpanoltaan tietynlainen, miten voidaan varmistaa se, että toimeenpaneva komitea tekee järkevää yhteistyötä EU-toimielinten, eri säätiöiden ja niin edelleen kanssa. Tässä kohdassa 86 todetaan, että toimipaneva komitea kokoontuu kerran vuodessa toimielintemme ja eri säätiöiden kanssa Tämä on mielestäni täysin riittämätöntä, varsinkin alkuvaiheessa. Näitä tapaamisia tulisi olla huomattavasti ehdotettua useammin. Ehkäpä tarkistukset, jotka huomenna hyväksymme, eh, saavat eh, ehdotuksesta entistä konkreettisemman, mutta arvoisa Graf Lambsdorff, jos sallitte, huomenna kun me hyväksymme tekstimme, itse asiassa työ vasta alkaa ja meidän on seurattava eh, tätä erittäin läheltä, ettei Euroopan parlamenttia työnnetä päätöksenteossa sivuun. Kiitoksia sitten herra Ksip. Bardzo serdecznie podziękować panu posłowi Lambsdorffowi za... E, Haluan kovasti kiittää edustaja Lambsdorffia hyvin mielenkiintoisesta ja hyvin laaditusta asiakirjasta, jonka huomenna hyväksymme. Erityisesti haluaisin korostaa sitä, että Tämä lippulaivahanke hanke todellakin on nimensä veroinen myös Puolan kaulella. Tässä De Keiser on tunnistanut maita, jotka ovat muutosprosessin kourissa sen alku, keski- tai loppuvaiheella, ja näitä maita me pyrimme tukemaan tässä muutosprosessissa. Meillä on oltava joustava lähestymistapa tukiessamme näitä maita. Mitä sitten joustavuus tarkoittaakaan? Yhdysvaltain demokratia tuki oli sellaista, että, että siinä kyllä tuettiin esimerkiksi Puolan solidaarisuusliikettä. Muutenhan se ei olisi oikeastaan voinut toimia, jos ei olisi tätä tukea saanut. Minä en toivoisi, että poliittiset puolueet suljetaan mahdollisten edunsaajien ulkopuolelle. Nehän eivät ole tietyn valtion laillisen järjestelmän puitteissa, mutta jos tietyssä maassa halutaan päästä oikeusjärjestykseen, niin, niin tämähän tarkoittaa oikeastaan sitä, että kyseisessä maassa ei ole poliittisia puolueita. Totta kai ymmärrän ne varaumat ja epäilykset, joita tähän asiaan liittyy. Jos nyt vaikkapa ajattelemme Valko-Venäjän Lukasenkan hallintokoneistoa, niin tuskin siellä kovinkaan innokkaasti tuettaisiin maan demokratisoitumista. Alex Pieletski oli puhumassa ihmisoikeuspuolustajien tilanteesta. Hän myös puhui laittomista ja laillisista poliittisista puolueista. Ja hyvin nopeasti näimme, kuinka hän ja monet muut aktivistit oppositiosta päätyivät sinne, minne ei pitäisi, eli vankilaan. Meidän pitää tukea demokratisointiprosessia. Me tiedämme, että nykyiset EUn välineet eivät ole joustavia. Ne eivät ole soveltuvia nopeaan reagointiin. Ne eivät voi auttaa oppositioaktivisteja. Kiitos ja nyt äh, Graf Lambsdorff voi vastata esitettyihin kysymyksiin. Kyllä, kiitos paljon. Ensinnäkin toteaisin, että olen erittäin onnellinen siitä laajasta tuesta, jota tällä ehdotukselle ilmaistiin. Äh, varjoesittelijät tai heidän edustajansa äh, täällä puhuivat hyvin myönteiseen sävyyn ja olen hyvin iloinen siitä, että ollaan pitkälti yksimielisiä, mutta yhdestä asiasta ollaan eri mieltä ja siitä äänestetään ja äänestystulos sitten on. Mikä on ja se nähdään huomenna kriittisemmistä kysymyksistä ehkäpä puhun näistä saksaksi, koska Lösing ja Pöttering nämä kysymykset esittivät. Ja voin vakuuttaa teille, arvoisa edustaja Pöttering, että en teitä saman veneeseen Lösingin kanssa kyllä lähettäisi. Varmaankaan kumpikaan ei tätä toivoisi. Rouva Löysin, te sanoitte, että ryhmällänne on perustavanlaatuista vastustusta. Nämä, tämän olette ilmaisseet jo aiemmin. Kuitenkin olitte tässä työssä hyvin rakentavalla tavalla mukana. Äh, herra Pöteringilläkin on tämä uusin versio ehdotuksesta käytettävissään ja tämä riippumaton kolmannen riippumattoman tahon arviointi on jo mukana tässä ehdotuksessamme. Eli kaikkien kollegojen rakentavat ehdotukset on otettu huomioon. Sitten Petteringin kysymykset. Kuinka varmaa on, että Euroopan parlamentin edut otetaan tässä huomioon? No ensinnäkin sitä kautta, että voimme tämän suosituksen antaa. Jos minä en olisi sanonut, että hei ihmiset, hy- hyvänen aika, tällainen asia on käynnissä, meidän täytyy antaa suositus, niin sitä ei olisi tullut. Eli olemme kuitenkin mukana tässä työssä. Samoin olemme työryhmän työssä mukana. Minä Elma Prokin pyynnöstä olen valiokuntamme edustaja työryhmässä ja annan tätä kautta panoksemme tähän työhön. Ja mitä tähän budjettikysymykseen tulee, olen jo ensimmäisessä tapaamisessa nostanut esiin sen, että luonnollisesti varainhoitoasetusta on EU-määrärahojen käytössä aivan täysin sen sääntöjä sovellettava. Tämä nyt on aivan kiistatonta. Täällä on puhuttu myös päällekkäisyyksistä, erityisesti päällekkäisyys Euroopan demokratiarahaston ja demokratiavälineen välillä. Ja juuri joustavuus ja EEDn, e e EEDn joustavuus ja nopeus on sen valttikortti. Se voi tukea sellaisia tahoja, joihin muut välineet saavat ikään kuin yhteyden vasta myöhemmin. Ja todella se, että toimeenpaneva komitea yhdessä sääntö, tapaa toimielimet sekä säätiöiden edustajat kerran vuodessa, niin se on säännöissä näin. Ja sääntöihin tuskin kannattaa kirjata, että näitä tapaamisia on oltava useammin, mutta aivan varmasti näitä tapaamisia tulee ainakin alussa olemaan useammin. Tämä on aivan ilmeistä. Tämä oli kysymys päällekkäisyydestä sitten toimeenpantava komitea. Niin ja sitten rahoitus. Mitä tulee alku pääomaan rahoitukseen, niin Fyle on luvannut naapuruusvälineestä määrärahat ja Puolan tasavalta on jo sitoutunut rahoitukseen 3 ja 5 miljoonan euron välillä vuodessa ja muut jäsenvaltiot tulevat piakkoin sitten kertomaan omista osuuksistaan, mutta tästä tulee tällainen sekarahoitus yhtäältä yhteisön budjetista ja toisaalta jäsenvaltioiden omista budjeteista. Vihreiden kollegat, jotka valitettavasti eivät ole enää paikalla, ja Elma Brock ovat ehdottaneet, että tämä voisi tapahtua trusti mallin kautta esimerkiksi Sveitsissä tai suuren säätiömallin kautta, eli säätiö tai trusti, jompi kumpi varmaankin ja Anna Gomes tuossa totesi, mutta oikeastaan tämä on vastaus kollega Chipin kysymykseen. Demokratialiikkeen tukeminen, ajatellaan että vaikkapa ANC, että sen apartheidin vastaista taistelua varmaankaan kukaan täällä ei olisi pitänyt sen tukemista ongelmallisena – mutta yksi asia on tietenkin myös selvä ja se lukee myös säännöissä ja se huomioon. Me haluamme tukea vain niitä toimijoita, jotka toimivat demokratian puolesta täysin väkivallatta. Eli demokratiaa puolustavat väkivallattomat toimijat. Missään nimessä emme tahdo, että näitä rahoja voidaan käyttää muita toimia varten. Vielä kerran sydämelliset kiitokset tuestanne. Iloitsen kovasti jo huomisesta äänestyksestä ja kollega Pötsärin on tietenkin aivan oikeassa. Eihän työ suinkaan pääty tähän. Se jatkuu ja uskon, että se tulee olemaan erittäin äh, hedelmällistä myös jatkossa. Kiitos. I have to Kiitos. Minun täytyy ilmoittaa teille, että Rova Veronte Kaise on lähettänyt äh, muutoksen suulliseen tarkistukseen, joka liittyy kompromissiin seitsemän, eli Olkaa hyvät, jos haluatte tätä tarkastella. Suullinen tarkistus kompromissiin seitsemän. Sihteeristö sen teille toimittaa joka tapauksessa, mutta haluan nyt jo entuudestaan teille tästä, tai ennalta tästä teille jo ilmoittaa. Viimeiset sanat. Poliittinen tasapaino-sanat on muutettu sanoiksi, poliittinen monimuotoisuus, pluralismi, tätä Rauha de Kaiser on pyytänyt suulliseksi tarkistukseksi ja sen sihteeristä teille vielä toimittaa kirjallisesti. Nyt siirrymme herra Ungureanun lausuntoon matkustajarekisteritietojen käyttöä ja siirtämistä Yhdysvaltojen sisäisen turvallisuuden ministeriölle koskevan Amerikan, Yhdysvaltojen ja Euroopan unionin sopimuksen tekeminen. Herra Ungureanu, teillä on kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Uh, I know we are for time. I'll try to... Puheenjohtaja, tiedän, että aikaa on vähän. Yritän yksinkertaistaa. Ensin hyödyllinen rajanveto. Eli mistä me oikeastaan keskustelemme ja mistä me emme keskustele, tai ainakaan pitäisi keskustella tämän lausunnon yhteydessä. Meidän pitäisi keskustella meidän valiokuntamme kannasta tähän sopimukseen, jossa kyse on transatlanttisista kumppanuussuhteista ja tarpeesta tehdä yhteistä taistelua terrorismia vastaan. Tästä meidän pitäisi keskustella. Me emme keskustele siitä, pidämmekö me vai emmekö me pidä amerikkalaisten toimintatavoista. on hyvin selvästi sanottava, että tämä uusi sopimus, jonka neuvottelu vei vuoden verran aikaa, on selkeä parannus verrattuna edellisiin versioihin. On argumentteja sen puolesta ja mainitsen niistä muutaman. Nyt uudessa sopimuksessa yksilöillä on oikeus saada käyttöön ja korjata heitä koskevia tietoja. He voivat myös saada muutoksenhakua hallinnollisesti Yhdysvalloissa. Niin sanottu push-metodi on käytössä. Säilytysaika äh, tietojen suhteen on rajallinen. Ja vastavuoroisuusperiaatetta noudatetaan. Tietysti jotkut muotoilut olisivat voineet olla kunnianhimoisempia, mutta kaiken kaikkiaan Katson kuitenkin, että tulokset ovat tasapainoisia. Toisaalta turvallisuuden näkökulmasta, toisaalta henkilötietojen suojan näkökulmasta. Meidän on kysyttävä itseltämme, mitkä olisivat ne vaihtoehdot, joita käyttäisimme, jos tätä sopimusta ei hyväksyttäisi. Ilman tätä sopimusta Ensinnäkin lentoyhtiöt olisivat epävarmuuden tilassa. Edelleenkin niiden täytyisi täyttää PNR-tietovaatimukset Yhdysvalloista, mutta niillä ei olisi selkeitä puitteita, joiden avulla toimia. Toiseksi, ei olisi olemassa EUn oikeudellisia puitteita matkustajatietojen vaihtoon Yhdysvaltain kanssa – mutta edelleenkin voitaisiin tehdä kahdenvälisiä sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa. Tämä tarkoittaisi sitä, että kahdenväliset sopimukset eivät olisi meidän valvonnan alaisena. Minusta tätä sopimusta meidän pitäisi kaikkien tukea. Meillä on neljä tarkistusta. Ne ovat kaikki sen linjan mukaisia, että sopimus pitäisi hylätä, mutta siitä nyt meidän valiokuntamme näkökulmasta ei ole kyse. Kuitenkin tiedot tähän mennessä, joita olen, olen saanut korviini, kertovat, että vallitsee yksimielisyys siitä, että tätä sopimusta tarvitaan, niin että todellakin tukisimme sitä. Kiitos puheenjohtaja. Kiitokset herra Ungurano. Nyt äh, Rova Gomes, puolitoista minuuttia pyydän lyhyesti. There's no doubt that... Puheenjohtaja, ei ole epäilystäkään siitä, että kaikilla mailla on täysin oikeus päättää siitä, millä ehdoin nämä muiden maiden kansalaiset niiden alueelle pääsevät. Meillä on erittäin hyvä ennakkotapaus, nimittäin PNR-sopimus Australian kanssa, mutta valitettavasti tätä ennakkotapausta ei itse asiassa seurattu tässä. Tiedämme, että neuvottelut eivät aina ole täydellisiä ja tämä tulos ei ole yhtä hyvä kuin Australian kanssa tehdyn sopimuksen tulos. Erityisesti kun katsotaan kansalaistemme oikeussuojaa, heidän tietosuojansa. Keskustelin komission jäsen Martorin kanssa tästä viime viikolla ja se, mitä esittelijä Sofi Intfeldt on todennut tietosuojasta ja tietosuojan suurista puutteista tässä sopimuksessa on aivan totta. Tämän todettuani totean, että olen valmistelijan kanssa samaa mieltä siitä, että vaihtoehto on vieläkin huonompi. Vaihtoehto on se, että turvaudutaan kahdenvälisiin sopimuksiin, jotka Yhdysvallat on kahdenvälisesti neuvotellut eri jäsenvaltioiden kanssa ja ne ovat kansalaistemme suojelemisen kannalta vieläkin huonompia. Ja eihän nyt lentokoneita kuitenkaan voi pysäyttää ja lentoja päättää. Öm, olen erityisen huolissani myös asiasta, jonka olen havainnut, nimittäin tämä sopimus Yhdysvalloille, kun tämä on sopimus, joka Euroopan parlamentin täytyy hyväksyä, niin kuin äh, kansalliset sopimukset on aiemmin äh, ratifioitu kansallisissa parlamenteissa, niin Yhdysvalloille tämä on äh, vain hallinnollinen sopimus, eli kongressia ei tässä tarvita. Ja jos me katsomme, että vaihtoehto on vieläkin huonompi kansalaisillemme, niin meidän on ehdottomasti varmistauduttava siitä, että kongressi on mukana uudistamisprosessissa, joka on välttämätön ja jota meidän on ajettava niin, että se, mikä on väärin, voidaan korjata. Kiitoksia. Sitten herra Duff, puolitoista minuuttia. President, um, I... Puheenjohtaja, myönnän, että tehty sopimus on pieni parannus edelliseen verrattuna, mutta ei se ole niin hyvä kuin Australian solmima sopimus. Se on edelleenkin puutteellinen useissa tärkeissä kohdissa. Ensinnäkin sopimuksen soveltamisala on liian laaja, epäselvä. Erityisesti artikla 4.4 mahdollistaisi PNR-tietojen käytön oikeastaan mihin tahansa tarkoitukseen. Euroopan unioni ei voisi valvoa tätä prosessia millään tavalla. Oikeudellisesti näyttää siltä, että tämä ei ole terve eikä yhteensopiva Euroopan unionin oman lainsäädännön kanssa, kun ajattelemme tietosuojasääntöjä. Minusta tämä ei niinkään ole transatlanttisten suhteiden parantamisen kannalta hyvä pohja, vaan oikeastaan se olisi hyvin ikävä ennakkotapaus tulevien PNR-sopimusten kannalta, kun niitä tehdään muiden kolmansien maiden kanssa. Näillä mailla voi olla huonommat tietosuojasäännökset verrattuna Yhdysvaltoihin. Jos emme hyväksy sopimusta, niin tämä tehostaisi komission roolia jatkossa silloin, kun komissio osallistuu diplomaattisiin neuvotteluihin näissä kysymyksissä. Tällä hetkellä kuitenkin komissio voidaan katsoa epäonnistuneen Parlamenttihan on vaatinut asianmukaisia tiukkoja standardeja, joihin olemme halunneet komission pyrkivän. Minä ja monet muut ovat tehneet eh, tarkistuksen, joka on eriävällä kannalla tästä sopimuksesta. Sitten Ruoan Nikolai puolitoista minuuttia. Domnule Kiitos puheenjohtaja. Minä olen sitä mieltä, että tämä ei ole ollenkaan ensimmäinen sopimus, joka ei noudata parlamentin asettamia normeja. Tässä on kyse sopimuksesta, joka ei noudata riittävästi, eikä seuraa riittävästi normeja. On erittäin vaikea tehdä päätöstä tästä sopimuksesta. Se on kuitenkin huomattava parannus, jos ajatellaan edellisiä sopimuksia. Se voi olla riittämätön, mutta kuitenkin parannus. Meidän tulee tehdä päätös ja sen on varsin poliittinen. Meidän pitää vastata kysymykseen, joka ei ole vielä saanut vastausta tähän mennessä, eli mihin asti voidaan ulottaa sisäisen turvallisuuden vaatimukset ja mihin asti voidaan ulottaa tietosuoja ja tietosuojaturvaan liittyvät vaatimukset. Tässä sopimuksessa rajat eivät ole tyydyttäviä. On äh, vaikeuksia synnyttäviä elementtejä, ajattelen nimittäin tietosuojien käsittelyä, tietojen varastointia. Nämä henkilötiedot voivat olla sen kaltaisia, että niitä käytetään ihan muihin tarkoituksiin. Se todellakin loukkaa räikeästi eurooppalaisia tietosuojaturvaan liittyviä normeja. Mutta mikä nyt on ihan selvästi käynyt ilmi, että meidän täytyy todella turvata eurooppalaisten matkustajien henkilökohtainen turvallisuus. Meidän ryhmämme tulee tekemään päätöksen, tulee antamaan jokaisen mahdollisuuden äänestää oman, oman tuntonsa mukaan. Ja minä ainakin tuen henkilökohtaisesti tätä sopimusta huolimatta siitä, että se ei ole mitenkään kovin hyviä lupauksia antava toiminnan sen toimivuudesta, mutta ainakin oikeusperusta antaa riittävät turvasuojaturvat. No, Ministeri Ksip, puolitoista minuuttia. Mr. President. Kiitos puheenjohtaja. Minun kantani on sellainen, että tässäkin kyseessä on hyvin arkaluonteinen, vaikea oikeudellinen tilanne. Meillä on kokemusta jo Swiftistä ja tällä hetkellä myös Aktasta. Nämä ovat äh, aiheuttaneet paljon huolta ei pelkästään suhteessamme Yhdysvaltoihin, vaan niin, että EU on näissä allekirjoittajana. Oikeastaan tähän liittyy kaksi seikkaa. Valmistelija totesi, että tietojen säilyttämisaikaa on nyt lyhennetty. Haluaisin tietää missä määrin. miten tämä sitten suhteutuu Australian tekemään PNR-sopimukseen? Toinen kysymys, joka mielestäni on aivan keskeinen, nousi esille myös Daffin puheenvuorossa. Tietoja, jotka säilytetään, voidaan myös välittää eteenpäin. Kenelle niitä välitetään? Ja sitten kun tietoja on välitetty, voidaanko niitä myös käyttää Äh, tiettyjen arkaluonteisten tarkoitusperien hyväksi. On aivan mahdollista, että välitetyt tiedot eivät sinänään olisi ongelma, mutta niiden käyttö sitten voi johtaa siihen, että kansalaisten oikeuksia rikotaan merkittävällä tavalla. Siinäpä päähuolet, jotka minulla on mielessäni. Thank you very much, Mr. Kiitos edustaja Unguranu. Thank you very much uh, for you. Kiitos kommenteista. Yritän lyhyesti vastata kysymyksiin. Ymmärrän ne huolet, jotka esille nostettiin. Parannettavaa varmasti olisi tässä sopimuksessa. Sen myönnän. Mitään ihanne sopimusta emme voi edes kuvitella, koska nämä kysymykset ovat aina kiistanalaisia. Vain muutama kommentti vielä kollega Körnissin kysymyksiin liittyen. Yhdysvaltain Kongressi mukana olo kenties olisi hyvä, mutta varmasti voimme jättää kongressille tämän asian harkittavaksi. Ja sitten Daffille. Eivät nämä määräykset ole tietenkään täydellisiä tässä sopimuksessa. Täytyy lisätä, että vertailu Australian sopimuksen kanssa minusta ei ole asianmukaista. Me emme voi järkevästi vertailla uhkan tasoa, joka kohdistuu Australiaan. Emme voi vertailla sitä siihen, mikä kohdistuu Yhdysvaltoihin. Haluan kiittää myös niistä kommentoista, jotka liittyivät tietosuoja kysymyksiin ja ristiriitoihin. Nämä ovat vaikeita, kimurantteja kysymyksiä. On kuitenkin osoitus siitä, että tämä sopimus on parannus tilanteeseen. Entäpä sitten tämä tietojen säilytysaika, sitäkin kysyttiin. Jos olen oikeassa, niin PNR-tiedot poistetaan tällä hetkellä kuuden kuukauden kuluttua tietojen käyttöön käyttö on raja- rajoitettua. Jos on vakavia rajat ylittäviä rikoksia, niin näissä voidaan tietoja säilyttää 10 vuoden ajan, terrorismin yhteydessä 15 vuoden ajan. Ja yksityisyyteen liittyviä tietoja, niitä, ne tuhotaan välittömästi. Uh, now let's... Kiitos teille. Siirrytäänpä seuraavaan mietintöön, joka on EUn makroaluestrategioiden kehitys, nykyiset käytännöt ja tulevaisuuden näkymät erityisesti Välimerellä. Nyt puheenvuoron saa herra, herra Salavrakos, joka saa esitellä meidän asian kolme minuuttia. Olkaa hyvä. Αρχικά θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους και σκιώδεις ηγητές για τη συνεισφορά τους μέσω της κατάθεσης τροπολογιών αλλά και της επικοδομητικής συνεργασίας για τη σύνταξη των συμβαστικών τροπολογιών. Οι περισσότερες τροπολογίες οι οποίες υπευλήθησαν... Me, äh, suurin osa näistä kompromissitarkistuksista, jotka on jätetty, parantavat huomattavasti tekstiä. Ne ovat hyväksyttäviä ja ne todella tuntuvasti parantavat tekstiä. Vuonna 2009 Vuonna 2009 tämä makroaluestrategia sai alkunsa. Se käynnistettiin Baltian alueella ja, ja sitten todettiin, että se tuli välttämättömäksi kasvun, tasapainottami, kasvun tasapainottamisen myötä. Se on, nämä ovat aloitteita, jotka ovat hyvin tärkeitä 2020 strategian puitteissa. Tietysti on yhteistyöalueita, joita voidaan vahvistaa, erityisesti Välimeren alueella. Innovaatio, matkailu, ympäristön suojelu. Öö, maamuuttovirtojen hallinnointi, saastumisen vastainen taistelu, rannikkoalueiden suojelu, kaikki nämä aloitteet, kaikki nämä aspektit ovat erittäin tärkeitä, jotka on sisällytetty tähän tekstiin. Entä sitten toteuttaminen? Puitteet ovat hyvin selkeät ja siinä määritellään selkeästi painopistealueet ja tavoitteet. Tavoitteihin, tavoitteiden pitää olla yhdenmukaisia olemassa olevien välineiden avulla. Jos me lähdemme luomaan uusia makroalueita, miten me ne määrittelemme esimerkiksi Välimeren alueella? Ei, ei varsinaisesti kuulu mietintöni sisältöön, mutta on mahdollista harrastaa vuoropuhelua ja kuulemisia komission ja jäsenvaltioiden välillä – jotta todella voidaan korostaa subsidiariteettiperiaatteen merkitystä. Olen käytettävissänne. Kuuntelen mielellänne näkemyksiänne, kannanottojanne. Ja sanoisin vielä, että nämä makroalueet eivät vaadi uusia resursseja, uusia varoja. Ne eivät edellytä uudien, uusien normien tai määräysten hyväksymistä. Me todella tervehdimme ilolla kaikkea sitä, jonka, joka antaa näille makroalueille mahdollisuuden muodostaa hyvän tulevaisuuden näille kyseisille alueille. Kiitos. Tämähän on tosiaan lausunto aluevaliokunnalle, niin kuin kuulimme. Haluavatko kollegat käyttää puheenvuoroja? Olkaa hyvä. Rova Lopes. Gracias, presidente. Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää valmistelijaa tästä mietinnöstä. Meillä on tarkistuksia, jotka olemme esittäneet. Sosialisti puolueryhmässä jotkut meidän puolueryhmämme jäsenet ovat halunneet laajentaa tätä makroaluekäsitettä, ei vain Välimerellä itään, vaan myös länteenpäin sillä vapauksella, että meillä on yhteinen historia, yhteiset kulttuuriperinteet, yhteinen maantiede. Ja todellakin uskomme, että makroalue on vahvempi, tukevampi, jos siihen voidaan ryhmittää kaikki nämä eurooppalaiset maat, jotka ovat Välimeren alueella. On paljon yhteisiä teemoja. Varmasti lähitulevaisuudessa voimme nähdä koska jotkut ovat jo liittyneet yhteen viime aikoina esimerkiksi maatalousteemasta Marokon yhteydessä, mutta on uusia teemoja, joita voidaan tulevaisuudessa käsitellä, joista voisimme päästä yhteiseen kantaan. Ja on tärkeää käynnistää hankkeita, kuten tämä hankkeita, joilla on, on hyvää synergiaa, joka voi osoittautua varsin mielenkiintoiseksi. Haluan tässä vaiheessa jo kiittää valmistelijaa ja haluan myös kiittää niitä, jotka ovat osallistuneet tarkistusten myötä antamaan lisäväriä tekstillä. Thank you very much. Kiitos. Okei. Okay. Tähän ei varmaankaan tarvitse vastata. Niin haluan kiittää kollegaa sydämellisesti. Oui. Kiitos. Siirrytäänpä eteenpäin. Seuraavaksi Salafrankan selonteko, mitä tulee tilapäisen valtuuskunnan matkasta Libyaan. Gracias, señor presidente. Uh, yes, no. on the Ei kun, anteeksi. Ensin herra Lambsdorff ja sitten Salafrankka. Minun virheeni. Sorry. Kiitos puheenjohtaja. Suothan anteeksi Nacho. Halusin kertoa teille lyhyesti valtuuskuntamatkasta YK yleiskokoukseen. Maantieteellisesti keskityttiin Palestiinaan, arabikevääseen ja Länsi-Saharaan. Mitä tulee ö, muihin aiheisiin, puhuttiin ö, demokratian tukemisesta – ja sitten tämä tällainen ikuinen institutionaalinen pyramidikysymys liittyen Euroopan unionin rooliin YKssa. Meillä oli yhteinen valtuuskuntamatka DRUA alavaliokunnan kanssa. Puhuimme ihmisoikeuksistakin. The European Union status at the United Nations, we learned Vierailumme aikana EUlla oli vielä ongelmia yhtenäinen puhumisessa. Tilanne on kuitenkin parantunut. Tästä on ollut mukava kuulla. Äh, kuitenkin äh, YK äh, jäsenet ovat hiukan väsyneitä EU-hun, koska EUn e jäsenvaltiot eivät aina toimi ihan aikataulun mukaisesti ja tämä on ollut hankaluus. Nyt tilanne on äh, sellainen, kiitos äh, UK tekemän työn, että joka ikisessä aiheessa on tehtävä erillinen päätös siitä, voiko äh, EAS edustaa EUta vai täytyykö tehdä jonkinnäköinen toisenlainen malli. Eli sen sijaan, että tässä nyt yhdistynyt kuningaskunta olisi valtavirtaistanut tai jotenkin eh, virtaviivaistanut tulkikorjaa tätä toimintaa, niin nyt on käynyt aivan päinvastoin. Ja tämä on kyllä erittäin valitettavaa, erittäin epämukavaa ja on erittäin ikävä että yksi jäsenvaltio on tällaiseen ryhtynyt, tällaiseen jarrutteluun. Ja muut YK-jäsenet, jotka hakevat unionilta EUlta tukea, ovat erittäin eh, pahoillaan siitä, että EU ei saa kantojaan valmiiksi koskaan ajoissa. Tilanne ei valitettavasti ole parantunut. Mitä tulee sitten Palestiinan tunnustamisen vierailumme aikaan asiassa ei ollut edistystä saatu. Oli sellainen odota ja katso tunnelma. Kahdeksan turvallisuusneuvoston jäsentä ovat sen puolesta, että tunnustettaisiin Palestiinan valtio, mutta kun tarvitaan yhdeksän valtiota. Eli yksi ääni puuttuu turvallisuusneuvostossa ja jäsenvaltiot, niin kuin tiedätte, ovat myös jakantuneet asiassa. Sitten keväästä painotettiin äh, painokkaasti äh, kapasiteetin parantamista, Libyan lähestymistä äh, on oltava erilainen kuin vaikkapa Tunisian, Algerian tai Egyptin. Ja oltiin vakavasti huolissaan Syyriasta jo tuolloin, kun vierailimme YKssa, koska komission tiedonhankintamatkalla oltiin jo havaittu Syyrian hallituksen rikkovan ihmisoikeuksia ja tekemän rikoksia ihmisyyttä vastaan. Kuitenkaan, kuitenkin tämä täytyy hoitaa turvallisuusneuvoston kautta, koska Syyria ei muuten voi olla osapuoli ja tämä on hyvin hankalaa. Sitten Länsi-Sahara-kysymyksestä on sellainen vaikutelma, että Marokon polisaari on ollut nyt hieman avoimempi kuin aiemmin, mutta aika ei vielä ole ollut kypsä ää, todellisen sopimuksen aikaansaamiselle. Olemme nähneet kiinnostavaa, vaikkakin erittäin epämiellyttävää kehitystä. Meidän käsityksemme mukaan eri YK-tahot ovat saaneet aikaan edistystä, mutta Brexit ovat nyt kehittäneet oman konseptinsa, jota kutsutaan vastuuksi suojellen. Tämä on 1973 päätöslauselman mukainen ja liittyy Libyan kriisiin ja Naton välintuloon ja Arabian muiden äh, liittolaisten toimintaan. Brasilialaiset ja muut äh, haluavat äh, tarkempaa marssijärjestystä näihin välintuloihin. Amerikkalaiset ovat olleet vähän skeptisiä enimmekin. Yksi asia, mistä olemme yhtä mieltä on se, että on velvoite suojella myös sotilaallisen välintulon jälkeen ja sitten tietenkin kansalaisyhteiskunnan naisten ja nuorten suojeleminen on hyvin tärkeää, mutta YKssa nämä ovat tietenkin hyvin arkaluontoisia kysymyksiä. Mutta mielestämme tämä oli hyvä tilaisuus tarkastella sitä, miten EUn prioriteetteja ajetaan New Yorkissa. Ja nyt sitten lähdetään valmistelemaan 67. yleiskokouksen tulevia suosituksia. Kiitos. Onko kysymyksiä? Eroande Kiene juuri saapui. Jospa hän haluaa käyttää puheenvuoron. For one minute and a half. Puolitoista minuuttia. Thank you very much. Sorry for coming late, but I had... Kiitos. Valitettavasti tulin myöhään paikalle. Minulla oli puheenvuoro Intassa. Ihmisoikeuksien valiokunnan jäsenenä osallistui valtuuskunnan matkaan 66. yleiskokouksen Jukossa. Ja Barbara Lockbielerin puolesta. Hänhän oli puheenjohtajanamme. Haluaisin korostaa ensinnäkin, kuinka tärkeää oli, että Droi osallistui AFETin rinnalla yleiskokoukseen. Työvaliokunta oli päättänyt matkakohteistamme ja sitten YK jäi esimerkiksi Kongon varjoon. Oli hyvin tärkeää, että valtuuskunta Kunta oli tässä AFETin rinnalla, koska meillä on määritelmämme mukaisesti omia vastuukysymyksiä, jotka ovat toisenlaisia kuin AFETin. Strasbourgissa e, helmikuussa hyväksyttiin kohta, jonka myös parlamentti on allekirjoittanut. Siinä todettiin selkeästi, että parlamentti katsoo, että on tärkeää jatkaa sitä käytäntöä, että parlamentin valtuuskunnat käyvät ihmisoikeusneuvoston ja yleiskokouksen kokouksissa. Me osallistuimme hyvin laajasti kokouksiin ja valtuuskunta kattoi hyvin laajan kysymyskirjon. Tätä Lambsdorff teille jo raportoi. Aivan erityisesti oli ihmisoikeuskysymyksiä, joihin osallistuimme. Ivan Smonovic Ihmisoikeuspääsihteeri oli siellä paikalla ja hän edusti rouva Piletä. Käsittelimme hallinnon näkökulmasta ja myös syvällisemminkin ihmisoikeuskysymyksiä. Hän mainitsi, että YK pääsihteeri on kovasti tukenut sitä, että tällainen korkea virka ihmisoikeuksien puolustamiseksi luodaan New Yorkiin. Tämä voisi käsitellä muun muassa rannikon kaltaisia tilanteita. Sitten Geneven roolia korostettiin ihmisoikeusrintamalla vuosia sitten. Vielä kukaan ei olisi voinut kuvitellakaan sitä, että Iranin erityisraportoija saisi tällaisen tehtävän ja kesäkuussa 2011 tällainen tehtävä perustettiin ja että ihmisoikeusneuvostossa päästäisiin yksimielisyyteen siitä, että Libyan jäsenyys evättäisiin. Meillä on myös vuosittainen äh, tarkastelumenettely. Siellä kaikki jäsenvaltiot ovat äh, altistaneet itsensä vertaisarvioille. Sitten saimme tietoja Syyrian ihmisoikeustilanteesta – on tutkimuskomissio, joka on antanut oman raporttinsa, jossa kerrotaan ihmisyyttä vastaan tehdyistä rikoksista. Ja siinä mainittiin myös se, että Syyrian tapaus nostettaisiin kansainvälisessä rikostuomioistuimessa esille. Varmasti voin päättää puheenvuoroni aikarajoitteiden takia tähän. Colleagues. Kiitoksia. Entäs muut kollegat? Okay, thank you very- Hyvä. Kiitos äh, todella näistä tiedoista. Ja nyt siirrymme viimeiseen esityslistan kohtaan ja tällä kertaa herra Salafrankka todella saa puheenvuoron. Kyse on valtuus, tilapäisen valtuuskunnan matkasta Libyan, Triboliin ja Benghaziin 10.12. helmikuuta. Kiitos puheenjohtaja. Tässä valiokunnassa on useat, useat jäsenet osallistuneet siihen. Danjana Aliva, Rova, Rova Gomez, joka on pysyvä esittelijä Libyasta, herra Kästin, joka on myös tämän valiokunnan jäsen. Me kävimme Libyassa 11.12. päivä, 10.12. päivä helmikuuta meillä oli mahdollisuus todeta yhtäältä suunnattomat odotukset, joita väestö nyt odottaa sen jälkeen, kun Gaddafin ja hallinto kaatui. Ja toisaalta taas on suunnattomasti tarpeita koko maassa. Tämä kaksijakoinen tilanne, joka tuli hyvin konkreettisesti esille vierailun aikana. Me tapasimme myös tämän väliaikaisen turvallisuusneuvoston mm, edustajan kanssa presidentin siellä on erittäin tär- vaikeita kysymyksiä. Turvallisuuskysymyksen vaaliprosessi on käynnissä. On kyse myös paluumuuttajista ja oikeuteli, oikeut, oikeuteen liittyvistä kysymistä. Me myös tapasimme hallituksen useita eri edustajia. Yksi ongelma, keskeinen ongelma, johon maa tällä hetkellä törmää, on se, miten ratkaista turvallisuuskysymys ja miten integroida nämä vanhat oppositiotaistelijat armeijan voimiin ja poliisijoukkoihin se on 150 000 ihmistä on näissä joukoissa. Siellä on myös milisijoukkoja, joita on vaikea valvoa. Sen takia pitäisi EUn ryhtyä tiukkoihin toimenpiteisiin, miten se voisi todella auttaa ratkaisemaan tämän vaikean ongelman. Meillä myös oli myös ongelmia rajojen valvonnassa 4000 kilometriä maarajoja, 2000 merirajaa. Siellä on myös valtavasti aseita liikkeellä, aseet kulkevat kädestä käteen, joten maa on erittäin suurissa vaikeuksissa tällä hetkellä. Sen, sen takia se kirja, jonka lähetimme Rova Ashtonille, selitimme siinä jonkin verran, mitä mahdollisuuksia EUlla on eri mekanismiensa välityksellä auttaa kaikista vaikeimmissa tilanteissa olevia ihmisiä me, siellä on erilaisia tarpeita, se riippuu, liittyy, liittyy materiaalisiin tarpeisiin, henkilökohtaisiin tarpeisiin. Me olemme tehneet suosituksia, mutta olisi erittäin tärkeää, että me käyttäisimme mekanismeja, joita meillä on käytettävissämme, esimerkiksi vakausmekanismi, jotta voisimme antaa hyvän vastauksen näihin huutaviin tarpeisiin, joihin törmäsimme maassa. Hyvä puheenjohtaja, haluaisin ottaa esille myös vaaliteeman. Maa tulee järjestämään vaalit kesäkuussa. Tilanne tässä mielessä on erittäin huolestuttava. 47 vuotta Gaddafin hallinnon jälkeen ei tässä maassa ole minkäänlaista vaaliprosessia käynnissä. Sen takia kansalaiset ovat täysin pimennossa tästä koko prosessista, koska tässä on kyse ennakkotapauksesta tämän prosessin käynnistämiseksi. Haluaisin sanoa, että olen käytettävissänne ja koko EUn käytettävissä. EU pitäisi pystyä pitäisi nyt näkemään, mitä tapahtuu muissa maissa. Tuossa maassa tilanne on erittäin poikkeava. Meidän pitäisi herättää kansalaistietoisuutta. Meidän pitäisi antaa myös teknistä apua vaaliprosessiin olemassa olevien mekanismien puitteissa. Varmasti ne otetaan ilolla vastaan kansalaisyhteiskunta on hyvin valmis myös lähtemään uuteen naapuruspolitiikkaan. Myös kaikki se, mikä voi vaikuttaa viestintävälineisiin, pitää ottaa huomioon esimerkiksi Canal News tai tai parlamentaarinen te- televisiokanava on otettu hyvin vastaan, koska hyvä puheenjohtaja, siellä on kaikki tehtävä. Siellä ei ole mitään, jos ajattelemme mitä tahansa asiayhteyksiä. Mä oon käynyt läpi sivilisodan, sillä on ka- psykologisia, yhteiskunnallisia, sosiaalisia, henkilökohtaisia merkityksiä. Tämä väliaikainen hallitus pyrkii antamaan vastauksen kaikkeen, mutta kaikki on hyvin epämääräistä ja väliaikaista ja EU pitäisi pyrkiä ja pystyä tekemään jotakin, voisimme antaa vastauksen tässä erittäin huolestuttavassa tilanteessa. En puutu tässä ihmisoikeuskysymyksiin, minä puhun vain turvallisuustilanteesta, jossa milisijoukot harjoittavat valvontaa öö, ja sen takia ne ihmiset, jotka ovat olleet Gaddafin hallinnon puolesta. He ovat myös tarkan valvonnan alaisena, mutta he ovat poliisin ja armeijan valvonnassa ja sen takia on erittäin paha tilanne heidän oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä ajatellen. Meidän pitää ajatella myös, kuinka suunnattomasti siellä on liikkeellä aseiden salakuljetusta, joka vaikuttaa turvallisuustilanteeseen. Minä haluan kuitenkin välittää terveisiä tälle valiokunnan jäsenille. Eh, Euroopan parlamentin valtuuskunta Rova Gomesin johdolla voisi täydentää erittäin hyvin tätä tilanteen. Rova Gomes tuntee erittäin hyvin tämän kyseisen maan tilanteen ja koko, ja hän on käynyt useaan otteeseen tuolla konfliktialueella, niin hän voi varmasti täydentää tätä minun esitystäni, mutta haluaisin kuitenkin korostaa aivan erityisesti sitä, kuinka erittäin sydämellisesti meidät otettiin vastaan meillä oli erittäin hyvät mahdollisuudet toimia siellä ja varmasti tällä väliaikaisella hallituksella Libyasta on erittäin hyvät mahdollisuudet tehdä hyvää yhteistyötä EUn kanssa, parlamentin kanssa. Me voisimme välttää kaikki byrokraattiset ansat. Näin ei aina ole muissa kansainvälisissä tilanteissa. Ja sen takia, jos me lisäämme jäseniä tähän valtuuskuntaan, niin Libyan pitäisi olla yksi ensimmäisistä painopistealueista. Ja haluan sanoa vielä teille, että haluaa me välitimme myös terveiset EUn korkealle edustajalle kaikki on tehtävissä, siellä on kaikki vielä tekemättä, eli siellä on suunnattomasti tehtävää. EUlla on erittäin tärkeä rooli tässä erittäin tärkeässä ylimenovaiheessa, ja me haluamme, että tämä ylimenovaihe tulee olemaan onnistunut, ja että päästään hyvin pois tästä Gaddafin jälkeisestä välitilasta. Siellä on suunnattomasti tehtävää ensiksi materiaaliset tarpeet pitää täyttää, sen jälkeen meidän pitäisi päästä saada maa tähän demokraattiseen vaiheeseen ja saada se pois tästä ylimenovaiheesta. Thank you very much. It's indeed Kiitos. Onhan se paradoksaalista, että ne, joilla on ASE voima täytyy tämä voima ja valta siirtää jollekulle, jota ei ole olemassakaan. Eli täytyy luoda ensin viranomainen, joka voi aseet kerätä. Onhan se valtava haaste. Ja tämä on vain yksi osa tätä tilannetta. Rouva Gomes. Say that how much I appreciated, uh, haluan todeta, että todella arvostan sitä, että sain olla mukana tässä tiimissä, jota kollega Salafranka oli johtamassa. Ja myös muut kollegat ovat voineet osallistua omine taustoineen ja kokemuksineen. Parlamentin esittelijänä olen käynyt Tripolissa ja Bengaasissa ja Olin todellakin luottavainen sen suhteen, että kollegat voivat ikään kuin vahvistaa sen, mikä on ollut minun tulkintani tilanteesta. Niin kuin edustaja Salafranka totesi, olen tyytyväinen siitä, että he päätyivät samaan lopputulemaan. Libyan on oltava prioriteetti ulkopolitiikassamme, naapurisuhteissamme. Kyse ei ole pelkästään niistä investoinneista, joita on tehty viime vuonna, joilla on tuettu muutoksia, vaan tämän pitäisi olla prioriteetti myös omien etujemme näkökulmasta. Me tiedämme nyt kokemusten perusteella sen, että näillä toimilla saadaan aikaiseksi muutos, aivan niin kuin olemme saaneet Libuasta kuulla. Ja kyse on myös siitä, että ajamme omia etujamme kaikilla aloilla – turvallisuuskysymyksissä. Heidän turvallisuutensa on meidän turvallisuuttamme myös taloudellisesti. Totta kai Libya on rikas maa ja maa on erilainen kuin muut tämän alueen maa. Sen vastaanottokyky on, on erilainen. Aivan alusta lähtien tämä on ollut havaittavissa ja olen itsekin sen voinut nähdä. Monilla tavoin libyalaiset halusivat osoittaa meille, että he nimenomaan haluavat tätä eurooppalaista tukea. Eivät he rahaa tarvitse, heillä on rikas maa, öljyntuotanto on päässyt sille tasoille kuin mitä se oli ennen vallankumousta. Kyse on kapasiteetin rakentamisesta. Kyse on maasta, jossa ei ollut demokraattisia instituutioita, ei poliittisia puolueita, ei mitään. Nyt suuri ongelma on turvallisuus. Kiireellinen kysymys ratkaistavaksi on nimenomaan nämä puolisotilaalliset joukot. Eivät ne katoa kädenkäänteessä. Kuitenkin ne ovat ainut turvallisuusalan toimija taho tällä hetkellä. Siellä ei ole minkäänlaista todellista armeijaa eikä poliisivoimia ja he pyytävät meiltä tukea. Kenties nämä puolisotilallisissa joukoissa toimivat henkilöt sitten päätyvät armeijan palveluksiin, poliisijoukkoihin, rajavalvojiin ja niin edelleen. He pyytävät tällä hetkellä meillä aivan, aivan perustavanlaatuista tukea peruspalvelujen järjestämiseen. 17. helmikuuta vietetään vuosipäivää vallankumouksen tiimoilta – ja nyt sitten jännityksellä odotetaan, mitä tuleman pitää. Kaikki tietävät, että ajat ovat toiset, valtakoneisto on vaihtunut ja tilanne on hyvin herkkä. Uusi hallitus on siirtymäkauden hallitus, eikä se oikeastaan pysty tekemään tärkeitä päätöksiä tällä hetkellä. Ihmiset pelkäävät, että tuloksia ei saada ja totta kai turvallisuustilanne liittyy hyvin pitkälti myös siihen, että, että ei pystytä maksamaan palkkoja ihmisille. Tässä mielessä on hyvin tärkeää vielä täydentää Salafrankan kommentteja sillä, että he ovat jo YK tuella saaneet hyväksytyksi vaalilainsäädännön. Tämä on mielenkiintoinen prosessi, koska vaali lainsäädäntöpohjaa kesäkuun vaaleja. Me tiedämme, että vaalit eivät tule olemaan täydelliset. Näissä olosuhteissa se olisikin vaikeaa. Mutta tämä on ainoa tapa saada hallitus, joka nähdään legitiiminä hallituksena, joka voi sitten tehdä päätöksiä vastedes. Vaikkakin me tiedämme, etteivät, ettei tämä prosessi ole täydellinen, niin eivätkä vaalit ja kansanäänestykset e- Egyptissä ole, ole ollenkaan mitenkään ihanteellisia. Mutta meidän täytyy siis olla tietoisia jo etukäteen siitä, että ei tämä täydellistä tule olemaan, mutta se on ainut tapa saada legitiimi hallitus. Hyvä tässä on se, että kun poliittisia puolueita ei ole, ongelmien takia niitä ei ole pystytty muodostamaan, 120 perustuslaillisen kokouksen jäsenistä tulee heimojen edustajina ja 80 valitaan uusista poliittisista puolueista. Tässä toteutetaan tämmöistä vetoketjuperiaatetta, eli vuorotellen molemmista suunnista yksi ja yksi. Tämä on oikeastaan tulosta prosessista, ja tämä on myönteinen aspekti. Se osoittaa, Libyan yhteiskunnan kyvyn organisoitua puutteista huolimatta. Naiset ovat osoittaneet, että kun tätä lakia ensi kerran ryhdyttiin laatimaan, niin he vaativat 10 prosentin kiintiötä. Ja loppujen lopuksi naiset sitten pääsivät tähän vetoketjumallin toteutukseen. Eli kyllä rohkaisevia merkkejä on nähtävissä, aivan niin kuin Salafranka totesi. Tästä syystä EU pitäisi ryhdistäytyä ja järjestää pysyvä edustus paikan päälle ja tarjota sellaista tukea, jota meiltä pyydetään. Rajaturvallisuus täytyy huomioida, tutkimuskehitystoiminta, kansalaisyhteiskuntaa, media ja niin edelleen. Aikaa ei ole, mutta olisi ihana puhua näistä ongelmista, joita maahanmuuttajilla muilla on toisella kertaa sitten. Please. Niin juuri. Kacin ja hänen jälkeensä Graf Lambsdorff. Äh, Govorio bom slovensko in äh, svoj pris... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin ehkä esittää kuusi kohtaa. Ensimmäinen tärkeä asia on se, että kaikki ministerit, äh, joita tapasimme, ja kaikki muut edustajat Eh, ja myös pääministerin avustaja puhuivat siitä, että rahaa ei ole. He ovat kaikki tästä erittäin huolissaan. He olivat hyvin huolissaan siitä, että eurooppalaiset pankit eivät tarjoa rahoitusta. Hallinto on ottanut mukanaan eh, kaikki asiakirjat paetessaan ja nyt eh, raho- rahojen olemassa huolimatta mutta eh, niitä ei saada käyttöön. Meidän täytyy ymmärtää, että heillä on tietenkin omat prioriteettinsa, kun esimerkiksi tilanne halutaan hallintaan. Toinen asia, jonka halusin nostaa esiin, on seuraava. Kysyin tätä myös Jordanian ulkoministeriltä tänään. Kysymys, voisiko Jordania antaa toisen tyyppistäkin apua, nimittäin jos joku ajattelee, että Libyassa hallintoongelma voidaan tuosta vain ratkaista, niin ei se ole helppoa. Eihän hallintoa, jota ei ole olemassakaan, voida korvata millään. On, se on rakennettava tyhjästä. Gaddafi ei luonut valtiojärjestelmää, heimopäälliköt olivat paikallinen viranomainen, paikallinen valta. On vaikea edes lähteä luetteloimaan sitä, mikä kaikki on perustettava nollasta. Kolmas kysymykseni. Tällä hetkellä jordanialaiset ovat kouluttamassa 10 000 aiempaa taistelijaa poliiseiksi, poliisivoimiksi, mutta he eivät tiedä sitä, että Libyassa ei ole poliisiasemia. Ei tällaista ole koskaan ollut olemassakaan, minkäännäköistä poliisivoimarakennetta ei ole olemassakaan. On lähdettävä nollasta. Eli koko järjestäytyminen, koko järjestelmä on perustettava tyhjästä ja sitten siihen on integroitava eri eri tahot. Päämaja on olemassa, mutta armeijaa ei ole. Minä olen henkilökohtaisesti ajamassa elämässäni ollut puolustusministeri. Herra Paska, teilläkin on tätä kokemusta. Ainut oikea sotilaallinen rakenne on itse asiassa ilmavoimat. Mutta Libyalla ei ole armeijaa. Eli perusrakenne on aikaan nollasta. Sitten tietotaidon puute. Se on myös kansalaisjärjestöjen pääasiallinen ongelma. Kollegat varmasti tukevat minua, kun totean, että kansalaisjärjestöjen edustajat kysyivät miten äh, sellainen demokratia sitten toimii? He pelkäävät vaaleja, joissa mahdollisesti valitaan henkilöitä, jotka sitten ajavat vain omien heimojensa asemaa. Tämä huolestuttaa kansalaisjärjestöjen edustajia. He eivät edes tunne niitä peruskäsitteitä, äh, joiden pohjalta me toimimme demokratian alalla. Voin vahvistaa sen, mitä sanoin myös Jordanian ulkoministerille nuorin henkilö, joka koskaan on osallistunut vaaleihin, on tänä päivänä 70-vuotias. Diktatuuri kesti 42 vuotta. Katsokaa ihmeessä, milloin maassa toimitettiin viimeksi vaalit. Tämä 70-vuotias sukupolvi on se viimeinen sukupolvi, joka koskaan on saanut vaaleihin osallistua. Libya on monikulttuurinen, moniuskontoinen, hyvin monitahoinen maa ja väestöstä suurin osa ei edes puhu arabiaa, vaan on täysin eh, kaiken Libyan tämänhetkisen kehityksen ulkopuolella. Tämäkin meidän täytyy muistaa. Lupasin puhua kuudesta kysymyksestä kaksi siis vielä. Kollega Salafranka puhuikin jo tästä, mitä me voimme antaa. Parlamenttimme TV voisi valmistella tällaisia spotteja, jotka valistaisivat parlamentaarisen demokratian toiminnasta. Olen jo EPTVn kahden edustajan kanssa tästä keskustellut ja he suhtautuivat hyvin myönteisesti tähän ehdotukseen. Myös Cathy Ashton on puhunut tästä ja tänään olemme puhuneet siitä, että että seuranta on hyvin tärkeää ja todella korostan vielä, miten tärkeää Libyan on nyt saada tukea, miten suuret sillä on, tarpeet sillä ovat. Euroopan unionilla on erittäin myönteinen imago maassa ja sitä meidän täytyy käyttää hyväksemme. Lopuksi puhun vielä Bengaasista, siitä Libyan osasta, jossa, jossa syntyy 60 prosenttia PKTstä. Tämä osa on kuitenkin ollut pitkään sivuraiteella. Libya on paljon muutakin kuin Tripoli. Ei Tripoli ole Libya. Libyan talouskeskus on Benghazi. Ja meidän täytyisi Euroopan unionissa järjestäytyä paremmin. Meidän täytyy perustaa edustusto myös Bengaasiin. Tästä olemme keskustelleet. Ehkä voisimme perustaa yhteisen eurooppalaisen konsulaatin edustustoksemme. Ja miksi kaikki edustustot eivät voi myöntää viisumeita niin, että ihmiset eivät joutuisi matkustamaan 1500 kilometriä Tripolin viisumia tarvitakseen, tarvitassaan biometrisine dokumentteineen? teidän täytyisi ymmärtää, että koko perheen on matkustettava paikalle edes takaisin kaksi kertaa. Tämä ei ole rationaalista. Jos voisimme järjestää myös omat lupauksemme paremmin, niin voisimme perustaa tällaisen konsulipalvelupisteen ja se voisi olla erittäin myönteinen panoksemme. Ja varmasti näin saataisiin äh, myönteistä, myönteisiä vastauksia. Kiitos. Graf Lambsdorff. Ei minun ollenkaan pitänyt puhua. Mutta tämä viimeisin esiin tullut ehdotus, eli yhteinen konsulipalvelupiste, on hyvä ehdotus, mutta olen aivan varma siitä, että yhdistynyt kuningaskuntaneuvostossa sen torppaa. Näin on kuulkaa tapahtunut moneen otteeseen. Yksi lyhyt kysymys Ignaciolle. Trip, kun oli Tripolissa, niin äh, voiko Tripolin ulkopuolelle matkustaa? Voivatko valtuuskunnat vierailla myös kaupungin ulkopuolella? Niin olen kuullut komission äh, palveluilta ja muilta tahoilta. E, ne puolisotilaalliset joukot, äh, aiheuttavatko ne tuhoa e, vai pitävätkö ne järjestystä yllä? Ihan lyhyt kysymys, minun täytyy pari minuutin kuluttua lähteä. Alexander. Ihan nopeasti, Alexander. Turvallisuuspalvelut ulko ministeriössä sanoivat, että meidän pitää kulkea turvallisuus turvallisuusnormien mukaisesti meillä piti olla kypärät päässä esimerkiksi, mutta ongelma, joka on törmäsimme, me kuljimme siellä aivan vapaasti. Meillä oli ihan turvallinen tunne, mutta se tosi se seikka, kuten Katsin sanoi, ei siellä ollut mitään poliisia, joka vastaa poliisinormeja yleensä se, nehän poliisi kuuluu näihin puolisotilaallisiin joukkoihin. Ainut hetki, jolloin pääsimme tästä hotellibunkkerista vähän ulos, niin se oli silloin, kun pääsimme, kun meidän vastaanottava henkilö tuli omaan autonsa. Mutta tämä maa, joka ei, jossa, joka oli oikeusvaltiossa, poliisia ei vastaa, kansalaisten edessä oikeuskysymyksistä, niin eihän siellä ole mitään turvallisuutta. Jos lähtee sinne jalkaisin, niin mitä tahansa voi tapahtua. Minä menin Tripoliin aluksi. Minulla olisi aikataulisesti syistä pakko tehdä, mutta turvallisuuspoliisi saattoi minut lentokentälle. Hän oli, hän oli siellä toimihenkilönä hyvin pienikokoinen mies. Hän valvoo koko, henkilö, koko lentokenttää ja vastaa koko lentokentän turvallisuudesta. Eli näin ollen öö, tämä on se tilanne. Te saitte tästä jonkinlaisen käsityksen. I hope they've... No toivottavasti niillä lyhyillä veikkosilla oli ainakin ne isot pyssyt. Kiitän teitä kaikkia, mutta ennen kuin lähdemme, meidän täytyy vielä hyväksyä pöytäkirjat 20. joulukuuta 2011 kokouksesta. Me onko vastalauseita? Ei, joten pöytäkirjat on näin hyväksytty. Kokous on päättynyt. Jatketaan huomenna aamulla kello yhdeksän äänestyksillä. Tasan. Ja muistakaa äänestyskorttinen.